Colleagues. Hyvät kollegat. You, sorry, apologies for... Pyydän ensinnäkin anteeksi sitä, että aloitamme hieman myöhässä kokouksemme. Nollakerroksesta kolmanteen tulo hieman kestee, kesti. Seuraavana asiana esityslistalla ovat puheenjohtajan ilmoitukset, jotka koskevat koordinaattoreiden kokouksen päätöksiä. Ensinnäkin komissio ja ulkosuhdehallinto esittelivät ehdotuksensa, jotka koskevat EUOPSa, lentoaikoja ja lepoaikoja. Tietystikin tähän kysymykseen palataan uudestaan siksi, kunnes komitologia menettely virallisesti tästä alkaa. Esittelyn nimittämisestä toteaisin, että meillä oli joitakin oma mietintöjä, jotka hyväksyttiin ensinnäkin tiedonantokomissiolta, joka koski EUn ulkoista ilmailupolitiikkaa. Sopimme, että kansanpuolella on tästä oma mietinnön. Toinen tällainen oli tutkimus ja innovaatiot, tulevaa Euroopan liikkuvuutta silmällä pitäen. Päätös oli, että tämä annetaan vihreiden hoidettavaksi tämä oma mietintö. Lisäksi EUn integroitu meri, merikulkupolitiikka yhdessä, Blue Growth, vaihtoehdot, merialan kestävä kasvu. Sosialistiryhmä sai tämän hoidettavakseen. Päätimme, että emme laadi mietintöä, joka koskee etäohjattuja lentokoneita Euroopan sähköisten tietullimaksujen osalta katsoimme, että oma mietinnön saa hoidettavakseen kansan puolen. Saimme jotakin asiakirjaa tiedoksemme. 2011 vastuuvapauslausunto. Tämä on rotaatiojärjestelmä siitä, että tämä menee tällä kertaa vihreälle, vihreille. 2011 yleisen talousarvion vastuuvapaus menee vihreille ja ALDE hoitaa erillisvirastot Cesarin IEAn ja muuta virastosta. Katsoimme, että emme laadi lausuntoa tai mietintöä, joka koskee neuvoston päätöstä Euroopan unionin merialueiden osalta. Lisäksi katsomme, että emme laadi mitään asiakirjaa, joka koskisivat aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, ei toimenpidettä myöskään silloin kun on kyse yksinkertaistamistulostaurusta tai komission työasiakirjasta, joka koskee maantieliikennettä, mobiili- ja maantieliikennettä. Pistejärjestelmän osalta ehdotettiin, että liberaaliryhmä uudistaisi pistejärjestelmää siten, että kukaan kunkin ryhmän pistemäärää lisättäisiin täysjäsenten määrän verran. Liberat tätä ehdottivat Neljällä ryhmällä on enää yksi piste jäljellä. Tämä oli tämän taustalla. Tästä keskusteltiin ja suositus, jonka koordinaattorit tekivät, oli se, että me uudistamme pistejärjestelmän ja annamme jokaiselle ryhmälle yhtä monta pistettä kuin kullakin ryhmällä on ja Vihreät vastustivat tuota päätöstä tosin äänestyksessä. Michael saat kyllä kohta puheenvuoron. Vihreät vastustivat tuota päätöstä. Me pohdimme toistakin tapaa jakaa pisteitä. Vihreät ehdottivat vaihtoehtoista tapaa, mutta koordinaattorit päättivät pitäytyä nykyjärjestelmään. Ajopiirturit, toinen käsittely ja sopimus toisessa käsittelyssä katsoimme, että esittelijä saa mandaatin avata neuvottelut Kyproksen kanssa, joka on puheenjohtajamaa. Perustana parlamentin ensimmäinen käsittely ja varjoesitteet pääsevät täysimittaisesti mukaan tuon keskustelun. Komitologiaa koskevaa uutislehdykkä jaettiin tente vuotuinen työohjelma. Sen osalta ko- koordinaattorit saivat komissiolta kertomuksen ja pistivät merkille tiedot, jotka komission edustajat meille toimittivat kokouksessa. Kohdassa muut asiat tuli esiin puhe, puheenjohtaja valiokuntien puheenjohtajakokoukselle lähetetty kirje että pikemminkin puheenjohtajana kirjeen luonnossa valiokuntien kokoukselle hyväksyttiin. Tämä koski esittelijöiden mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, kun he laativat mietintöjen ulkoisesta asiantuntijuutta, ulkoista asiantuntijuutta edellyttävät hankkeet. Ehdotettiin gigaliner-rekkojen, jättirekkojen osalta tutkimusta ja 2013 vuodelle ehdotettiin tällaista tutkimusta tekninen kehitys ja, ja ajopiirturi tai tietojen kirjaamismenetelmien osa ehdotettiin tutkimusta alkolukkojen käytöstä, ehdotettiin tutkimusta ja tutkimusta myöskin suuntautavasta politiikasta, joka koskee kaupunkiliikkuvuutta äärialueilla. Seuraavassa valiokunnan kokouksessa me koordinaattorit tulevat tarkastelemaan lentokenttäpakettiin äänestyksen siirtämistä niin, että 12. marraskuuta iltapäivä tämä hoidettaisiin esittelijältä, mikä tämä sopivat ja mikäli saamme koko Ei ole kuitenkaan ollut mahdollista saada aikaan sopimusta asiasta. Jotkut esittelijät, jotkut koordinaattoritkaan eivät voi tulla paikalle tuona päivänä, joten ehdotettiin että kansapuoli tätä ehdotti siis, että äänestys näistä lentoliikentä koskevista mietinnöistä olisivat 6. marraskuuta kello 15. Eli äänestykset hoidettaisiin lentokenttäpaketista kolmesta eteenpäin 6. marraskuuta iltapäivällä. Ja iltapäivän asiat siirretään sitten aamupäivälle niin, että saamme ylimääräiset puoli päivää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä varten, jotka voivat sitten pyrkiä jonkinlaisiin kompromisseihin. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin miltei tuhannesta tarkistuksesta ja henkilökohtaisesti en ollut kovinkaan innostunut käsittelemään tuhatta tarkistusta jotka liittyvät lentoliikennepakettiin ja sen lisäksi olisi pitänyt hoitaa kaikki muutkin mietinnöt. Teistä en tiedä, mutta minä en tällaista olisi kyllä jaksanut hoitaa koska tätä nyt ei hoidetakaan 12. päivä, niin toiseksi paras vaihtoehto oli hoitaa tämä tuon tiistai-päivän aikana iltapäivällä, joten silloin on äänestykset sitten loppujen lopuksi suoritetaan. Vera Kramer saa puhua ensin ja sitten Leichtfried. Ja Pistejärjestelmästä, jota me vastustimme, toteaisin vielä hieman lisää. Jotkut sanoivat, että emme halua muuttaa järjestelmää, mutta kuitenkin sitä muutetaan se, mitä Gallas tekee näiden superreikkojen osalta, tämäkin meitä kyllä kiinnostaa, mutta me tulkitsemme tätä eri tavalla. Asetuksen mukaan heti, kun kaikki pisteet on käytetty loppuun, sitten kun kaikilla ryhmillä on nolla pistettä, sitten vasta annetaan lisää pisteitä. Tämä on se järjestelmä toistaiseksi. Yhdelläkään ryhmällä ei ole nollaa pistettä, vaan tätä nyt ryhdytään muuttamaan siksi, että neljän ryhmällä on vain yksi piste ja pisteitä lisätään. Tämä, Tämä koskee kaikkia ryhmiä ja tämä koskee erityisesti pieniä ryhmiä. Sihteeristä pitäisi nyt tarkastella tätä siinä valossa, että nyt muutetaan näitä sääntöjä. Tämän, samojen sääntöjen pitäisi päteä koko lainsäädäntökään. Eihän käy päinsä, että sääntöjä muutetaan kesken kaiken. Matthew cross. totesi, että tästä on meille etua. Miksi me vastustamme? Me katsomme, tästä on meille haittaa. Siksi me vastustamme. Mutta meidän täytyy pitäytyä säännöissä. Säännöt pätevät koko lainsäädäntökauden. Ei niitä voida kesken kaiken ryhtyä rukkaamaan siksi, että enemmistö sitä haluaa. Sen vuoksi minä haluan, että tätä asiaa tutkitaan tarkemmin. Toinen seikka. Sairaassa lukee aivan selvästi, miten asia on. Kohdassa kaksi. Uusia pisteitä voidaan antaa yhtä monta kuin täysjäseniä on jokaiselle ryhmälle siksi, si, sitten kun viisi ryhmää on käyttänyt pisteensä loppuun. Uudet pisteet lisätään olevissa oleviin ryhmiin ilmaisiin pisteisiin. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole nolla pisteitä. Siksi minä en kerta kaikkiaan ymmärrä, miksi niitä pisteitä nyt ryhdytään antamaan lisää. Ei, minä vastustan tätä. No Meillä ei ole mitään muodollisia sääntöjä siitä, miten sääntöjä jaetaan. Jokainen valiokunta tekee sen omalla tavallaan. Meidän tapauksessanne koordinaattorit päättävät siitä, miten tämä hoidetaan. Viisi ryhmää päätyi nollaan pisteeseen ja tänä päivänä me keskustelemme siitä, ehdotuksesta, jonka saamme liberaalidemokraateilta. He pyysivät sitä, että kun kolme neljä ryhmää päätyvät yhteen pisteeseen, niin tehtäisiin uudelleen jako. Eli tämä päätös on koordinaattorien päätös tässä valiokunnassa. Jokainen valiokunta työskentelee omalla tavallansa. Kuulin vastalauseen ja tiedän, että vihreät vastustavat tätä. Se on nyt kirjattu, mutta loppujen lopuksi, kun me tarkastelemme asiaa perussopimusvaliokunnan kanssa sen suhteen, mitä me voimme ja mitä emme voi tehdä, niin sitten enemmistön tahto kyllä vallitsee. Tämä on se tieto, jonka me saimme sieltä ja enemmistön tahto oletan, koska kolme suurinta ryhmää haluaa tehdä uudelleen ja on niin ilmeisesti kolme suurinta ryhmää haluavat äh, tehdä sääntömuutoksen. Silloin kun neljä ryhmää on yhdessä pisteessä, niin silloin tehdään jako. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Toisin sanoen ehdotus on se, että tehdään uudelleenjako. Ja tämä on koordinaattorien päätös. Me voimme äänestää tästä muodollisesti. No en kyllä näe, mitä järkeä siinä olisi, koska todennäköisesti enemmistö puoltaisi. Mutta kuulin vastalauseenne ja vastaäänenne. Oletan, että kuitenkin konsensusta on olemassa, jotta pistemäärää kasvatetaan. Roa Maister, liittyykö tämä tähän vai johonkin muuhun? Kyllä tähän samaan asiaan. Eilen en voinut olla paikalla. Minä olin ehdottanut tätä, vaikka tästä saattaa ollakin hallaa pienille ryhmille. Mutta yksikään ryhmä ei tässä joudu lopun pisteistä, niin se tietullien on mielenkiintoinen asia meidän kannaltamme. Siksi ajattelin, että meidän pitäisi pohtia uudelleen, voitaisiinko asia hoitaa jollakin toisella tavalla – niitä voi sitten tehdä järkevällä tavalla työtä. Ja silloin kun ne joutuu pisteitä maksamaan, niin pisteitä täytyy olla riittävästi, että voi tehdä järkevää työtä. Kaksi ryhmää ei ole kertaakaan saanut mietintöä, mutta kuitenkin niillä on vielä kaksi pistettä järjellä. Joten on ikävää, että tämä on näin, koska mikäli ryhmä ei koskaan tee tai ota mitään mietintöä koskaan, niin ei se ryhmän pisteet koskaan mene nollaan. Sitten ei kukaan mukaan voi saada lisää pisteitä olisi oikeastaan niin järkevää tehdä hyvää rakentavaa yhteistyötä ja ikävää, että se nyt kävi, kävi näin. Toivottavasti tästä on, ongelmasta päästään nyt yli. Thank you. I mean, I do think that... Mitä uudessa seuraavassa parlamentissa tapahtuukaan, niin silloin ehkä pistejakojärjestelmää tulee tarkastella uudelleen. Ja tämän takia koordinaattorit haluavat pitää näin. Michael, lyhyesti. doch nur noch mal sagen. Haluaisin nyt vain kerran vielä sanoa, että tietystikin yksittäisissä valiokunnissa on erilaisia sääntöjä, mutta kun säännöt on laadittu, niiden pitää päteä koko parlamentin kauden ajan. Ei niitä voi kesken kaiken vaihtaa tai muuttaa. Tiedän kyllä, minkälainen ongelma tässä nyt on, ja mikäli nyt ei voida tätä hoitaa tämän parlamentin aikana ja kaksi suurta ryhmää päättävät asiasta kesken, niin sitten se on sillä hoidettu, ja sitten tuntuu, että tässä nyt meidät jyrätään huolimatta siitä, mitä me haluamme. That you can't change the rule jokainen valiokunta voi kyllä muuttaa sääntöjä ja jakaa näitä uudelleen, eli tätä väittämää en hyväksy, mutta tämä on siis fakta. Ehdotan, että tämä keskustelu päätetään. Leichtfried halusi puhua jostakin muusta aiheesta. Yes, thank you very much, Mr. President. Just... Niin, kiitokset puheenjohtaja. Minusta on hyvä ajatus siirtää tuo lentokenttäpaketti tiistai-iltapäiväksi, koska tämä tarkistustilanne saattaa tosiaan olla vähän hankala minä haluaisin kysäistä, on, olisiko järkevää myös käydä keskustelua näistä tarkistuksista tiistaina ennen äänestystä. En tiedä, onko se kuitenkaan mahdollista, onko mahdollista muuttaa tätä aikataulua tässä mielessä. It's, yeah, possible to do. Mahdollista, jos haluatte tarkastella tar- tarkistuksia aamupäivällä, niin voimme järjestää aikataulua uudelleen. Minä olin huolissani. Ehkä se olisi parempi hoitaa maanantaina kuin tiistaina. No, päätös on teidän, mutta minun päähuolen aiheeni oli tämä äänestyssessio, koska ympäristövaliokunta on vain äänestänyt pituudeltaan pidemmässä äänestyssessiossa, eli meille on annettu lisäaikaa, jotta asiasta keskustellaan iltapäivällä. Elättelin toivoa siitä, että jos siirrämme tämän iltapäivään, niin se sujuisi nopeammin kuin aamulla. Ehkä olen tässä väärässä, mutta näin tehdään. Me voimme tarkastella tätä. Minun täytyy saada tietoa sitten koordinaattoreilta, mitä mieltä he ovat, ja jos ollaan sitä mieltä, että siirretään keskustelu tiistai-aamuun näistä tarkistuksista, niin voimme näin tehdä. Jos ei, niin jätetään asia tilanne sellaiselleen. Kramer. Ehdotus oli, että 12. marraskuuta piti vasta äänestää. Onko tämä nyt suljettu pois tämä vaihtoehto? Eikö tämä käy vai mikä tässä on ongelmana? Michael, aluksi sanoin, että että meillä on ongelmia 12. marraskuun kanssa, koska osa esittelijöistä ei pääse paikalle, osa koordinaattorista ei pääse paikalle, saksalaisilla on vaikeuksia. Eli oli vastalauseita sen suhteen, että tämä siirrettäisiin 12 ja tästä syystä turvauduin tähän toiseen, josta jo sovittiin koordinaattoreissa, eli että se olisi tiistaina kuudes päivä iltapäivällä. Sopiko näin? olemme sit samaa mieltä koordinaattorien päätöksistä ja kirjaamme vihreiden vastalauseen pisteiden uudelleen jaosta, mutta kaikille muille ilmeisesti tämä sopii. Suurkiitokset. Seuraava kohta esityslistalla on Fidansan matkailutyöryhmä. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että tämän ryhmän perustamiskokouksessa, joka pidettiin heinäkuussa ja käytiin näkemysten vaihtoa mahdollisista työryhmän prioriteeteista tuleville kuukausille. Muistatte ehkä, että työryhmä perustettiin sen takia, että parlamentti laati päätöslauselman ja me pyysimme herra Fidansaa laatimaan asiakirjaluonnoksen ja saadakseen kommentteja ihmisiltä sen suhteen, missä menen. Eli annan puheenvuoron herra Fidanzalle. Grazie, presidente. Ma, abit... Kiitokset, puheenjohtaja. Eilen lähetin teille tämän asiakirjan luonnoksen. Minulla oli kovasti tiukka aikataulu ja siksi asiakirja tuli vasta näin lyhyellä ajalla ja vain englanniksi. Valitettavasti käännöksiä ei ole ehditty tehdä. Minä pyrin nyt selostamaan tätä ehdotusta lyhyesti tästä menettelytavasta ensiksi, kuten perustamiskokouksessa jo sanottiin, niin tämä asiakirja juuri on meidän työasiakirjamme. Se ei ole mikään virallinen tiedonanto tai asiakirja sen enempää. Tämä on työtämme varten pohjaksi luotu asiakirja ja tässä on esitelty tiettyjä tärkeimpiä kysymyksiä ja konkreettisia toimia, joiden pohjalta me voimme päästä näihin omiin tavoitteisiimme. Tämä, tämä asiakirja täytyy juuri nyt tästä näkökulmasta tulla arvioiduksi erityisesti, minkälaisiin konkreettisiin tuloksiin voisimme päästä omalta osaltamme. Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka jo ovat lähettäneet omia ajatuksiaan tästä asiasta. Otan muutaman toki mukaan vielä myöhemminkin. Osa on jo päässyt mukaan tähän versioon. Nopeimmat kommentit. Kiitän myös virkamiehiä komission matkailupääosastosta. Heitäkin täällä nyt on. Me olemme, minä en saanut tehdä heidän kanssaan työtä ja he osallistuvat tähän nytkin. Nyt ihan nopeasti tästä asiakirjasta kohta kohdalta. Tämän työasiakirjan olen halunnut jakaa viiteen eri osaseen. Ensiksikin yhteistyön edistäminen on hyvin tarpeellista, kuten usean otteeseen keskusteluissa ja se kirjassa on käynyt ilmi, että meidän täytyy matkailupolitiikkaa kaikilla tasoilla käsitellään transversaalisti, rajat ylittävästi ja lisätä myös toimielinten välistä yhteistyötä ja hoitaa tämä sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla tasa-arvoisesti. Tähän on konkreettisia ehdotuksia tekstissäni joihin täytyisi nyt jo pikapuoliin ryhtyä seuraavassa kokouksessamme, valiokunnan kokouksessa marraskuussa jo saamme tavata komission varapuheenjohtaja Tajanin ja myös neuvoston seuraavan puheenjohtajakauden edustajia. Me olemme myös keskustelleet asiasta Kyproksen puheenjohtajakauden edustajien kanssa, vaikkakin kohta tässä Kyproksen kausi päättyy. Mikäli emme onnistu heidän kanssaan kokousta järjestämään, niin sitten keväällä järjestämme seuraavan puheenjohtajakauden kanssa asiasta yhteisen kokouksen. Me voimme myös järjestää yhtä aikaa TRAN-valiokunnan kanssa komission pää, muiden pääosastojen kanssa kokouksia, niiden pääosastojen kanssa, joita erityisesti kiinnostaa tämä matkailu, voidaksemme päivittää tietojamme siitä, mitä noissa pääosastoissa on tekeillä matkailuun nähden. Minun ajatukseni oli se, että saisimme kehitettyä matkailua, mutta emme kovin teoreettisesti jumituisi tähän keskusteluun, vaan puhuisimme selkeistä konkreettisista toimista. Tähän komissio on kiinnittänyt huomionsa ja sitä parlamentti myös tukee. Ja komissiohan toki on jo paljonkin korostanut sitä, että turha on mihinkään sanahelinään ja teoreettiseen keskusteluun tuhlata aikaa, varsinkaan näin konkreettisella alalla kuin matkailu. Me, minä tässä tästä metodologiasta puhuisin vielä sen verran, että me toki hyväksymme tämän työasiakirjan pohjalta tietyt prioriteettikysymykset ja Kotran valiokunnan kokousten lisäksi järjestetään myös paneelikeskusteluja näiden prioriteettien varsinaiseksi hahmottamiseksi ja myös muiden parlamentin valiokuntien kanssa järjestetään yhteisiä kokouksia. Näistä kaikista, kuten jo sanoin, puhuttiin myös tuossa perustavanlaatuisessa kokouksessa ja erityisesti korostettiin sitä, että matkailu ylittää politiikan rajat ja siitä syystä se vaikuttaa moniin päätöksiin, moneen, moniin lainsäädäntökohtiin, joista äänestetään muissakin valiokunnissa. Eli meidän täytyy ensiksi tutkailla, mitkä ovat nuo prioriteetit, mitä muut parlamentin valiokunnat mahdollisesti toivoisivat käsiteltäviksi etusia kysymyksinä ja sitten valitsemme minkälaisen, miten kohdistamme huomiomme tässä matkailuasiassa. Näin asiasta esimerkiksi on keskusteltu ITRE-valiokunnassa varsinkin tuosta COSME-ohjelmasta, eli kilpailukyvyn lisäämisestä yrityksille ja PK-yrityksille. Tämä on oikein tärkeä osa. Se on myös tärkeä osa taloudellisesti, että PK-yrityksiä voidaan myös matkailualalla riittävästi tukea. Tästä on jo äänestettykin lausunnossa, lausunnosta juuri tämän erityisen alan tukemisessa matkailualalla. Ja toiseksi sitten tässä asiakirjassa olen ottanut otsikoksi matkailun edistämisen kaikkien näkökulmasta. Ja ensiksi puhun mahdollisuuksista ja matkailun mahdollistamisesta kaikille henkilöryhmille Tästä asiasta on järjestetty myös kuulemistilaisuuksia parlamentissa ja tämä asiahan tulee jatkuvasti merkittävämmäksi. Myös Euroopan komissio on sitoutunut asiaan hyvinkin tiiviisti ja parlamentti voi tässä asiassa edetä myös hienosti. Sitten toiseksi tuo kausiluontoisuus jotkut olivatkin tuolla Kreetan kokouksessa ja muissakin yhteyksissä on puhuttu juuri tuosta matkailun kausiluontoisuudesta, koska yritykset eivät voi pärjätä eivätkä selviydy, jos ne eivät tee töitä vuoden ympäri, eli täytyisi nyt pyrkiä löytämään ratkaisuja juuri kausiluontoisuuden ratkaisemiseksi. Täytyy tehdä yhteistyötä komission kanssa voidaksemme löytää sellaisia yhteisiä toimia, kuten aikaisemmin on luotu esimerkiksi tuo Kalypso-hanke. Meidän täytyy löytää uusia välineitä tuon Kalypson päättymisen jälkeen juuri kausiluontoisuudesta syntyvien ongelmien korjaamiseksi matkailualalla. Minä olen samaa mieltä, että tämä tässä, kun puhumme juuri näiden näistä, tästä edeltävästä kohdasta, eli siis matkailumahdollisuudesta kaikille ihmisryhmille, niin voitaisiin tarjota tällaisille erityisihmisryhmille mahdollisuuksia matkustaa nimenomaan kausien, sesonkien ulkopuolella, jolloin heidän olisi helppo, helpompi liikkua. Joidenkin kollegoiden mielestä nämä kaksi asiaa pitää pitää selkeästi erossa toisistaan, mutta katsotaan nyt, miten tämä asian tiimoilta etenemme. Joka tapauksessa täytyy molemmissa kohdissa puhua suurin piirtein samoista asioista, koska ne nyt kuitenkin kuuluvat niin tiiviisti yhteen. No niin, katsotaan miten tälle kohdalle käy, mutta kolmanneksi meidän täytyy tukea matkailun monimuotoisuutta. Mehän kaikki tiedämme, että Eurooppa pystyy tarjoamaan vaikka kuinka laajaa matkailutarjontaa, erilaisia matkailureittejä ja matkailutyyppejä. Tämä tuo lisää arvoa Euroopan turismitarjontaan, täysin ainutlaatuista ainutlaatuisia mahdollisuuksia meidän monimuotoisuutemme, kulttuurinen monimuotoisuutemme ja maantieteellinen monimuotoisuutemme tarjoaa. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta voimme tästä monimuotoisuudesta kaikista parhaiten hyötyä. Meillähän on olemassa näitä matkailureittejä jo, ovat ne sitten kulttuurimatkoreittejä tai ympäristöön liittyviä reittejä tai maisemaan reittejä tai sellaisia, mutta tällaisia voidaan kehittää vielä edelleenkin ja sitten myös erityisalo aloihin pitää keskittää huomiota maaseutumatkailuun, yritysmatkailuun, kongressimatkailuun ja sen sellaiseen. Ja tästähän puhutaan muun muassa tästä maaseudun kehittämisestä maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Ja sitten vielä muita esimerkkejä toki on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta siirryn jo neljänteen kohtaan, eli uusien uusien ryhmien, matkailijaryhmien löytäminen. Ja tähän liittyy tietysti myös viisumipolitiikka tietysti. Useaan otteeseen olemme jo saaneet huomauttaa, että viisumipolitiikka monta kertaa rajoittaa matkailua ja haittaa suorastaan koko Euroopan alan kehittymistä kun osa maailmasta ei pääse matkailemaan tänne. Ja myös on valtavia eroja monien maiden välillä viisumin hakemismenettelyissä ja viisumin myöntämismenettelyissä ja jo viime vuoden tekstissämme olemme toivoneet yhtenäistämistä viisumipolitiikassa kaikille maailman kansalaisille ja myös sitä, että tätä järjestelmää yksinkertaistettaisiin erityisesti ja varsinkin näistä suurista maista, Brasiliasta, Kiinasta, Intiasta ja niin poispäin, joista on suuria määriä matkailijoita voisimme hyvinkin saada Eurooppaan. Eli tässä nyt on tarkoitus järjestää yhteinen kokous Euroopan komission ulkoasiain edustajan yksikön kanssa sitä, siinä sitten keskustelemme asiasta ja sitten myös viemme tämän tuonne täysistuntokeskusteluun vuoden lopulla ja siihen Malmström muistaakseni saapuu. Hän vastaa tästä asiasta, eilen nyt aivan erehdy, eli hän saapuu tuonne täysistuntokeskusteluun. Myös Tajani komissiossa vastaa matkailukysymyksistä, joten hänkin saattaa saapua paikalle. Joka tapauksessa on oikein merkittävää kuulla koko parlamentin yhteinen ääni asiassa, ei ainoastaan meidän valiokuntamme ääni. No, seuraava tärkeä kysymys on Euroopan edistäminen matkailukohteena. No sekin nyt on tietysti jo tuossa komission asiakirjassa mukana. Erityisesti tässä puhutaan erilaisista matkailutrendeistä ja myös eurooppalaisesta matkailubrändistä, joka josta, joka pitäisi saada aikaiseksi. Ja sitten tietysti myös tuo laatu. Viidenneksi se on asiakirjassa, eli meidän täytyy sijoittaa tuohon laatuun varsinkin eurooppalaisen, eurooppalainen turismitarjonta on hyvinkin toisistaan poikkeavaa, jos vertaamme sitä maailmanlaajuisesti. Ja tässä nyt erityisesti on keskityttävä tuohon matkailun laatumerkintään ja tuohon luokittelujärjestelmän kehittämiseen. Tuosta laatumerkinnästä eurooppalaiselle matkailulle mehän olemme jo muutama kuukausi sitten saaneetkin asiaa etenemään. Siitä on järjestetty julkinen kuulemistilaisuus, jotta saisimme aikaiseksi tuollaisen yhteisen laatumerkinnän, jonka sisällä määriteltäisiin vähimmäiskriteerit, mitä laatu matkailussa oikeastaan tarkoittaa. Se olisi tällainen suuri sateenvarjokäsite ja sen alle kaikki jäsenvaltiot sitten kuuluisivat. Ja joihinkin näistä kokouksista olen saanut osallistua Me emme kuitenkaan nyt saa ryhtyä sitten toimimaan päällekkäin ikään kuin jo olemassa olevien toimien ja käytänteiden lisä, lisäksi, vaan meidän täytyy te, järjestää yhteinen kokous komission vastuunkantajien kanssa nähdäksemme, mitä voitaisiin tehdä näiden laatumerkintöjen yhdentämiseksi. Ja sitten vielä tuo yksi oikein hankala kysymys majoitusluokittelusta on aivan järkyttävää, että Euroopassa vielä tänä vuonna, emmekä ensi vuonnakaan saa ole, voi nauttia tällaisesta yhtenäisestä tähtijärjestelmästä. Edes valtioiden sisällä ei ole tuota tähtijärjestelmää samanlaista. Eli Italiassa, pohjoisessa saattaa olla ihan toisenlaiset tähdet kuin jossakin eteläinen saarilla e, e, hotelleissa ja majoitusyksiköissä. Ja tämä tietysti ajaa matkailijat täydelliseen hämmennykseen vähennykseen. E, e, ei voi siis millään tavoin arvioida, mihin oikein on menossa. Ja sen takia täytyy toivoa, että nyt seuraavalla kaudella jo lopulta pääsisimme yhtenäiseen järjestelmään ja siksi olemmekin ajatelleet kuulemistilaisuutta asiasta. Ja viimeiseksi tässä on kyse tietysti myös varainkäytöstä. Tässä asiakirjassa olen huomauttanut, että matkailu linkittyy suoraan myös rakennerahastojen ja kohesiorahastojen välittämien varojen määrään. Ja me tässä on havaittu, että joskus nämä varat joita periaatteessa teoriassa matkailulle on ohjattu, käytännössä päätyvät muihin kampanjoihin, usein tällaisiin matkailun edistämishankkeisiin, jotka teoriassa saattavat olla hyvinkin hienoja, mutta eivät välttämättä rakenna sitten paikallista perusrakennetta perusinfrastruktuuria vastaamaan matkailun tarpeita. Eli meidän täytyisi saada varainkäyttö ja varainjako paljon joustavammaksi ja ja sitten miettiä, miten näitä varoja jakaa erityisesti matkailua varten. Ja toinen tärkeä asia juuri tämän rahan käytön sisällä nuo erityisvarat, joita on ohjattu varsinkin matkailulle. Erityisesti puhun tästä tuosta COSME-ohjelmasta, eli yrityksille ja pk-yrityksille kilpailukykyä varten tarkoitetusta ohjelmasta. Siihen on oma budjettikohtansa ja tämän budjettikohdan kautta pitäisi tukea pk-yrityksiä, jotka tekevät juuri matkailualalla työtä. No niin, nyt hyvä puheenjohtaja, päätän tämän kohta puoliin. Tärkeää tässä on kiinnittää erityishuomiota matkailualan henkilökunnan eri, erityiskoulutukseen, myös viestintäteknologian käyttömahdollisuuksiin matkailun alalla, samoin kuin tietenkin ilmastonmuutos ja tämä kestävyys matkailussa, jotta erityisalueilla, esimerkiksi kuten vuoristoalueilla ja rannikkoalueilla ja niin poispäin. Eli näillä aloilla varsinkin meidän tulee kiinnittää, näihin asioihin erityisesti kiinnittää huomiota konkreettisissa kysymyksissämme. No, meillä on nyt olemassa tämä oma työryhmä, joka työtä tekee meidän ja meidän täytyy saada myös tietää, mihin asti komission puolella ollaan päästy, varsinkin juuri kestävän matkailun näkökulmasta. Ja toivotaan sitten, että löytäisimme selkeitä konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Ja nyt päätän tämän puheenvuoroni pikapuoliin. Asiakirja on hyvinkin avoin vielä. Odottelen teidän ajatuksianne tähän. Kohta puoliin saatte Näistä myös käännöksetkin työn helpottamiseksi. Toivon, että tässä pikapuoliin lyhyellä aikavälillä voitaisiin saada tällaisia aihekohtaisia ryhmiä luotua erityiskonkreettisiin toimiin. Kiitoksia. Kiitos. Nyt äh, kuusi puhuja on listalla luettelen, eli jos ette ole listalla, niin sanokaa, niin lisäämme teidät listalle. Mrs. Vlasto, Mr. Danelis, Mr. Ujias, Mr. Kramer, Mr. Perker, Mr. Higgins. Okay, put Mrs. Estras. Lisätään Estrella ja Vlasto, te olette ensimmäinen. Sopiiko näin? Seitsemän puhujaa. Ja sitten kuulemme herra Ortonia komissiosta tämän kaiken lopuksi. Eli jos voisitte pitäytyä parissa minuutissa. Koordinaattorien asioiden käsittelyyn meni hieman enemmän kuin suunniteltu. Rauha Vlasto, jos voisitte pitäytyä kahdessa minuutissa. Oui, euh- Kiitos herra puheenjohtaja. Kuten kollegamme sanoi, matkailu on erittäin tärkeä asia. Ja me näimme tänään, että Tässäkin painotettiin sitä, että eurooppalaista matkailusta täytyy tulla todellisuutta myöskin toimielimille, koska matkailu on talouden veturi ja samaan aikaan se synnyttää työpaikkoja. Ja kun ajat ovat, mitä ne ovat, työpaikkoja ei ole tarpeeksi. Meidän täytyy tehdä tietenkin aloitteita jotta saadaan riittävä rahoitus aikaiseksi. Ja kuten sanoitkin, meidän tulisi antaa arvoa sille, mitä meillä on jo turismissa tarjolla eri alueilla. Ja saataisiin myöskin eurooppalainen luokitus kaikkiin matkailualueille, äh, äh, jotta meillä on monimuotoista, siis tästähän se rikkaus tulee, jotta me saamme aikaan monipuolista matkailua. Tämä on täysin välttämätöntä. Me tähtäämme myöskin multiturismiin. Me haluamme samanaikaisesti saada äh, Eurooppaan enemmän turisteja, uusia turisteja. Äh, tässä täytyy puhua viisumien myöntämisestä. Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus, jotta me voimme saada enemmän asiakkaita. Ja tässä kansalaisvapauksien valiokunnan täytyy hyvin nopeasti tarttua tähän aiheeseen. Olen kanssasi samaa mieltä, Karlo, myöskin niistä painopistealueista, joita työasiakirjassa ehdotetaan. Ne täydentävät hyvin eri jäsenvaltioiden ja alueiden matkailupolitiikkaa. Täten meidän toimillamme on merkitystä, jotta me saamme pidettyä kiinni kestävyydestä, laadusta, kilpailukyvystä ja näkyvyydestä matkailualalla ja meidän on myöskin pidettävä mielessä ilmastonmuutos, koska se jo nyt vaikuttaa aivan erityisesti lyhyiden lomien pitämisessä. Meidän ei tule unohtaa sitä, että että matkailualaa ei voida viedä ulkomaille ja tästä syystä meidän täytyy antaa matkailulle arvoa. Ja tässä on kysymys kulttuuriperinnöstä, ympäristöllisistä seikoista, koko sen monimuotoisuudessaan. Ja kuten tässä jo sanottiin, kyse on hyvin transversaalisesta sektorista, joka kuuluu myöskin muiden valiokuntien alaan, ympäristöön, talouteen, liikenteeseen ja niin edelleen. Ja tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että me teemme hyvää yhteistyötä yhteistyötä tässä asiassa. Thank you, Mrs. Kiitos. Sitten herra Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa tätä asiaa käsitellään. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä valtaisa ponnistelu, jolla me yrimme eh, saada aikaan kehitystä ja kasvua Euroopan unionissa, niin turismilla on oma roolinsa, koska se synnyttää rikkauksia ja synnyttää työpaikkoja joita välttämättä muissa, muilta taloudellisilta aloilta tämänhetkisessä tilanteessa ei synny. Tästä syystä meidän valiokuntamme työ tässä asiassa, sillä on paljonkin annettavaa, kun me haemme käytännön ratkaisuja ja käytännön menetelmiä. Minun mielestäni ne painopistealueet, joista Karlo asiakirjassaan puhuu, ne on hyväksyttävä. En aio toistaa kaikkea sitä, mitä hän sanoi niitä tullaan vastaisuudessa työstämään edelleen, mutta minun mielestäni yhteistyö muiden parlamentin valiokuntien kanssa, mutta myöskin koordinointi kansallisen tason järjestöjen, matkailujärjestöjen kanssa olisi äärimmäisen tärkeää ja sillä olisi välittömiä vaikutuksia tämän asian hoidossa. Haluaisin puhua kahdesta aiheesta, joihin tulisi mielestäni kiinnittää huomiota. Kun puhumme näistä suurista aiheista, siis saatavuudesta ja kausiluontoisuudesta, saatavuudesta kun puhumme, niin meidän täytyy muistaa se, että on yritysten saatavuus mitä matkailualaan tulee, mutta on myöskin saatavuus, joka liittyy matkailualueisiin. Nämä aiheet tietenkin, kun puhutaan saarialueista, niin ne saavat aivan uuden merkityksen. Tai jos puhumme rannikkoalueista. Sitten kun puhumme kausiluontoisuudesta, meillä tämä esiintyy taloudellisena ilmiönä, mutta myöskin yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja päätän puheenvuoroni seuraavaan kommenttiin. Se, että löydetään vastaukset ongelmiin, jotka liittyvät viisumien myöntämiseen, esimerkiksi BRIC-maista, mutta esimerkiksi meidän täytyy muistaa, että Australialla on jo sähköinen viisumi ollut vuosia käytössä ja täten hyvin helposti ihmiset voivat saada vierailuviisumeja ja tämä on sellainen asia, joka meitäkin huolestuttaa ja olemme keskustelleet tästä. Haluaisin kiittää vielä tästä mahdollisesta puhua. Thank you, Mr. Ugias. Sitten herra Ugias. Grazie Presidente, io eh, condivido il eh, testo. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Fidansan teksti vaikuttaa mainiolta. Kiitokset siis hänelle erinomaisesta työstä. Vaikuttaa siltä, ettei tässä ole juurikaan lisättävää, koska jos tässä me pää, haluamme tietysti tuohon Eurooppaan maailmanlaajuiseksi ykköskohteeksi matkailun alalla. Se on tietysti meidän tavoitteemme edelleenkin, mutta sitä täytyy päivittää uudelleen ja siitä syystä tämä työryhmän luonnos on aivan erityisen tarpeellinen askel eteenpäin, askel, joka on nyt otettava. Miten me etenemme tässä? Me nyt seuraavien kolmen neljän vuoden aikana jatkamme tätä työtä sellaisen komission kanssa, joka ei niin erityisesti ole kiinnostunut välttämättä tästä kokonaiskysymyksestä. Meidän täytyy keskittää nyt huomiomme erityisesti puheenjohtajamme ja valtuuskuntien johtajat, samoin kuin ryhmien puheenjohtajat ovat vastuuasemassa tässä työryhmässä, jotta tämä työ saadaan jaettua sisäisesti järkevällä tavalla ja myös tämän aiheen merkitys tulee riittävästi esille, varsinkin tuon vuosittaisen konferenssin kautta, jossa kuulemme sitten, miten ollaan edistytty milläkin alalla. Meidän täytyy saada selkeä kokonaiskuva nykytilanteesta vuosittain, eli miten askel, askeleita olemme päässeet pikkuhiljaa eteenpäin tavoitteisiimme. Minäkin haluaisin kiinnittää tästä mietinnöstä, mutta tästä muut, puuttuu jotakin seikkoja. Mainitsitte sanan kestävä ohimennen. Me tiedämme hyvin, kuinka matkailu voi aiheuttaa paljon hallaa. Teidän maastanne muultakin on paljon esimerkkejä tästä. Ja meidän täytyy tehdä jotakin johtopäätöksiä siksi. Katso myöskin, että on ikävää, että tältä puuttuu muitakin seikkoja. Euroopan laajuiset pyöräilyverkostot Viime vuon viikolla vierailin Kroatiassa. Siellä oli Itävallan ja Kroatian matkailunnistämiskeskukset paikalla ja kumpikin oli samaa mieltä, että pyöräteitä erityistäkin täytyisi pidentää, koska marraskuussa vuorilla voi hiihtää ja vaeltaa. Tämä on tietystikin hienoa, mutta koko Välimeren alueella voitaisiin parantaa pyöräteitä ja täten sesonkin voitaisiin pidentää. Tämä siis erittäin myönteistä kehitystä. Ja sitten nämä perintöreitit, kulttuuriset, historiset, teolliset ja luonnon erityispiirteet täten saisivat oman arvonsa. Rautatienkin yhteydessä on otettu huomioon historialliset rautatietä. Tämäkin lisäisi matkailua. Tällaista täytyy siis tukea. Tämä ottaisi kestävän matkailun esimerkkejä. Ikävää, tätä ei mainittukaan edessä. Ja sitten ekomatkailu. Tämä tietysti vaihtelee alueelta toiselle, mutta tähänkin pitäisi enemmän paneutua. Erilaisia merkkejä on olemassa, esimerkiksi bed and buy merkki. Juuri tämän tyyppistä toimintaa pitäisi kehittää. Tämmöisiä hienoa. Viisumikysymys tietysti on asia, josta meidän valiokuntamme ei voi päättää. Mutta kun tarkastellaan Kaliningradin aluetta, esimerkiksi. Sen pitäisi ainakin voida vapaasti matkustaa ja sieltä pitää voida vapaasti matkustaa Eurooppaan. Niin ikään tärkeää on muistaa työolosuhteet. Ystävällinen lähestymistapa ihmisten suuntaan on tietysti tärkeä jo lentokentillä. Ja mikäli vastapuoli toimii myöskin ystävällisesti, kohteliaasti. Tämä edesauttaa asioita. Triestasta Prodigin on hieno rautatielinja, joka otettiin jotakin vuosia sitten käyttöön ja sitten sitä luovuttiin myöhemmin. Ja sitten havaittiin, että on hienoja reittejä rakennettu, tunneleita ja muita, mutta kuitenkin ulkonäkö saattaa olla niin surkea ja harmaa, että ne eivät houkuttele ihmisiä. Kansainvälisen matkailun houkuttelemiseksi täysin tarkastella ihmisiä enemmän. Ja täytyy aina muistaa, että ihminen, joka menee pyörällä paikan päälle, käyttää paljon enemmän palveluita ja rahaa kuin se, joka menee autolla. Oletko varma, että he käyttävät enemmän kuin Heritage Railway-matkailijat? Seuraavaksi herra Pirker. Uh, Kiitoksia. Fidanza esittelee monivuotisen ohjelman nähdäkseni, näin ymmärsin, jos on monia konkreettisia ehdotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä. Kiitoksia hänelle siitä. Haluaisin nyt poimia muutaman seikan esiin. Minä uskon, että vuosot, vuotuinen konferenssi olisi järkevää, mutta kollega Ujiasa, en ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että tästä tulisi päällekkäisyyttä. Päällekkäisyyttä täytyy pyrkiä välttymään ja näissä konferensseissa keskittyä tärkeisiin asioihin tärkeimpiin asioihin ja tarkastaa myöskin, ketä sinne kutsutaan, esimerkiksi yrityselämän edustajia. Ja, ja sitten voitaisiin eh, edistää esimerkiksi vammaisten matkailua ja liikkuvuutta ja asiantuntijoita voitaisiin myöskin kutsua paikalle. Odotukset ovat korkeat, mutta konferenssien järjestämisen yhteydessä täytyy muistaa, ketä sen kutsutaan ja muistaa tietyt painopistealueet, ne täytyy valita ennalta. Entä sitten eurooppalaisen matkailun kilpailukyky ja sen vahvistaminen? Tässä täytyy voida käyttää hyväksi erilaisia analyysejä ja esimerkiksi luonnon, luonnonolosuhteita ja erilaisia keinoja pidentää matkailusesonkia esimerkiksi etelässä. Juuri edellisen puhujan että toimet voisivat olla, tässä Kramer että ehdotukset voisivat olla hyödyllisiä. Kilpailukyvyn parantaminen voidaan hoitaa parantamalla palveluita ja parantamalla palveluiden laatua. Kollega Fidanza on tehnyt tässäkin suhteessa ehdotuksia, ja meidän täytyy todellakin tarttua niihin ehdotuksiin. Kuinka kilpailukykyä muutenkin voitaisiin parantaa? Haluaisin tähän jotakin muutakin seikkoja mukaan. Esimerkiksi sen, että internetti, internetin käytön niin, että voidaan internetissä ostaa lippuja, lentolippuja, junalippuja ja muita jo ennalta. Tässä on suuria puutteita vielä eri puolilla Eurooppaa. Ja vielä viimeinen seikka, katson, että olisi tarpeellista myöskin luokittelujärjestelmää vihdoinkin uudistaa ja parantaa. Niitä myös yhtenäisiä eurooppalaisia merkkejä. Tämä voisi edesauttaa asioita Euroopan laajuisesti. Mr. Higgins. Kiitos sitten Higgins ja hän tulee Clairen val- mahtavasta maakunnasta. Um, I, I... Kiitos puheenjohtaja. Karlo on ollut hyvin maltillinen, kun hän sanoi, että tämä on vain työasiakirja. Tästä löytyy niin paljon materiaalia, eli kyllä se näyttää aika lailla täydelliseltä politiikka-asiakirjalta. Se on käytännönläheinen, se on keskittynyt ja sieltä löytyy myöskin kunnianhimoisia aikarajoja jos me haluamme välttää päällekkäisyyttä, niin silloin hän on oikeassa, kun hän sanoo, että meidän täytyy tarkastella sitä, mitä komissio tekee ja miten me voimme täydentää toisiamme. Mitä puheenjohtajuuteen tulee, no ensinnäkin eh, mitä Kyproksen, Kyprokseen tulee, niin meidän tulisi tavata Kypros puheenjohtajamaana, koska Kypros, kuten Irlantikin, on hyvin turismista riippuvainen. Irlannin näkökulmasta kaksi talouden alaa, joka on käynyt läpi vaikeita aikoja. Kaksi tärkeää alaa on turismi ja maatalous. Ja yksi ehdotus, joku, jonka hallitus on keksinyt, on se, että meillä on paljon muualle muuttaneita irlantilaisia. Ja vuosi 2013 on nimetty kokoontumisen vuodeksi, eli me kannustamme ihmisiä, jotka ovat lähtöisin Irlannista ja asuvat Australiassa, Yhdysvalloissa ja muualla, palaamaan maahansa ja ottamaan yhteyttä kotikonnuillensa. Sitten se, mistä Michael Kramer puhui, ja liittyen kulttuuriperintöön. Se löytyy kohdasta 3b. Siellä puhutaan Euroopan rikkauksista ja siitä, että sillä täytyy lisätä äh, kilpailukykyä. Siellä puhutaan luontomatkailusta, tiedematkailusta, pyörämatkailusta ja kaikista muista matkailumuodoista. Kaikki löytyy täältä Michael. Eli onnittelut vain Karlolle ja odotan oikein ja pääsen työryhmän työhön mukaan. Siis Kiitos sitten Esteras. Muchas gracias en primer lugar. Kiitokset, kiitokset Karlolle. Asiakirja on oikein mainio, hyvin rakenneltu ja koottu. Lisäisin ainoastaan seuraavat sanaset. Ensimmäisessä kohdassa hän puhuu tuosta koordinoinnista ja juuri tuo sektorin rajat ylittävä luonne täytyy mainita politiikan näkökulmasta. Kaikki parlamentin valiokunnat itse asiassa liittyvät tähän ruoka, alkoholi, verotus, liikenneyhteydet, yhteydet, sairaala, kaikki mahdollinen tällainen liittyy yhteen. Jotenkin kaikella on linkkinsä matkailuun. Ja sitten toinen asia on tietysti myös melu ja ympäristö ja sitten sitten tehda, tehdas ympäristöön. Nämä kaikki asiat ikään kuin liittyvät jollain tavalla matkailuun, joten kaikenlainen politiikka, rajojen ylittäminen matkailun yhteydessä on varsin merkittävää. Ja, toi, ja sitten tuo laatu on mahtavaa, että se on otettu tähän tär- tärkeälle sijalle. Ja sitten juuri tuo kausiluontoisuus ja varsinkin eriyttäminen. Kausiluontoisuus voi johtua monestakin syystä, mutta sitä täytyy pyrkiä nyt jollakin tavalla ratkomaan. Jos ajatelemme vaikkapa näitä ranta-alueita tai muita. Meidän täytyy pyrkiä löytämään eriyttäviä muotoja, kuten vaikkapa pyöräreittejä, johon Kramerkin jo viittasi. No sehän on tässä asiakirjassa kyllä mukana. Siellä puhutaan kongressimatkailusta, kulttuuriperintömatkailusta, pyöräilymatkailusta ja sen sellaisesta. Eli kyllä näitä ehdotuksia paljon on tässä tekstissä, mutta kannattaisi ehkä luoda kaksi eri asiakirjaa. Toisessa puhuttaisiin juuri matkailuun pääsystä, matkailun saatavuudesta ja sitten toinen asiakirja, jossa puhuttaisiin monimuotoistamisesta luontoisuudesta, koska johon tuo kausi luontoisuus liittyy. Tietysti tässä on nimenomaan nyt kyse sellaisista välineistä, joiden kautta me voimme kausiluontoisuutta poistaa matkailulta, koska on monessa, monella alueella tilanne se, että hotellit menevät kiinni välittömästi, kun on hyvinkin lyhyt tuo matkailuaika ja sen takia on varsin vaikeaa tuon sektorin pärjätä tietyissä valtioissa. Ja sitten tuosta saatavuudesta Euroopassa on kymmeniä tuhansia vammaisia ja nyt meillä on ollut myös tuo vanhenemisen, aktiivisen vanhenemisen vuosi, eli myös vanhukset ja vanhemmat ihmiset täytyy nimenomaan tämän saatavuuden ja pääsyn kannalta ottaa huomioon nämä erityisryhmät kaikkia sääntöjä ei ole ollenkaan yhtenäistetty Euroopan alalla. Suurin piirtein ei yhtään mitään varsinkaan eh, niitä merkkejä, mitä hotellien sivuilla vaikkapa merkitään, onko eh, liikuntarajoitteisille mahdollisuuksia, mahdollisuudet eh, ja liikkumismahdollisuudet järjestetty. Eli kaikkia tällaisia yhtenäistämisasioita kaipaisin. Kiitoksia. Kumut saa. Ευχαριστώ Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisessä ja edellisessä keskustelussamme, kun me perustimme tämän Task Force-työryhmän, niin tuolloin minulla oli mahdollisuus jo sanoa, että olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen tiekartta, jonkinlainen ohjekirja, josta löytyisi tiettyjä käytännönläheisiä aloitteita ja ehdotuksia. Ja täten voin vain ilmaista iloni siitä ja onnitella herra Fidansaa tästä ehdotuksesta, jonka hän on jättänyt käsiteltäväksemme, koska se noudattaa nimenomaan tätä logiikkaa, jonka mukaisesti me jaamme tietyt tehtävät keskenämme, jotta me vahvistamme sitä työtä, jota Task Force-työryhmän täytyy tehdä. Tämä on oikea lähestymistapa. Se saa täyden tukeni ja olen iloinen siitä, että tämä tuki näköjään saa myöskin kaikkien kollegojen tuen. Ja minun mielestäni tämä on erinomainen pohja, jolta voimme jatkaa. Kaksi pari käytännön asiaa. Ensinnäkin kausiluontoisuus, äärimmäisen tärkeä asia on hyvin hankalaa siirtää irrottaa matkailun ideologiaa siitä perinteisestä toiminnasta, jota tietyillä alueilla tiettyyn aikaan vuodesta tapahtuu ja siitä tehtäisiin sitten ympärivuotista toimintaa. Tämä on hyvin vaikea ja meidän täytyy pohtia tätä, koska tämä, tämä, tähän tarvittaisiin muutoksia hallinnossa, infrastruktuureissa ja niin edelleen. Toiseksi, ja tähän päätän puheenvuoroni, niin tällainen vuosittainen matkailukonferenssi. No tästä olen samaa mieltä ja liittäisin tähän herra Pirkkerin ajatuksen siitä, että tällainen vuosittainen konferenssi, jossa käsiteltäisiin matkailua. Sen, se tulisi pitää vuoden alussa, siis turistikauden, matkailukauden alussa, koska toukokuu on jo aika lähellä perinteisiä lomakausia ja viisi, vuotta, viisi kuukautta on jo vuodesta ehtinyt kulua tuossa vaiheessa. Eli pyytäisin herra Fidantsaa tarkastelemaan mahdollisuutta järjestää ensimmäinen vuosikonferenssi ja että se järjestettäisiin helmikuun lopussa tai viimeistään maaliskuun puolenvälin mennessä. Kiitos. Minä voin puuttua tähän konferenssikysymykseen, jos sallitte kuulen, mitä kollegat täällä ovat sanoneet, ja se kuulostaa hienolta asialta, mutta en tiedä, miten me sen maksamme ja miten sinne kaikki palvelut saataisiin paikalle. Eli ehkä tätä täytyy tarkastella uudelleen. Ehkä meidän ei tulisi puhua konferenssista, vaan voisimme puhua aivoriihestä tai seminaarista. Mutta jos nyt mietitään jotain valtavaa konferenssia, niin ei tällä valiokunnalla ole rahkeita taloudellisesti eikä logistiikan puolesta tällaista järjestää. Mutta tähän voidaan varmaankin palata. Minun mielestäni tämä on erinomainen asiakirja, se on lähtökohta ja kuten sanottiin, se on tiekartta. Siinä hahmotellaan sitä, mihin me haluamme mennä ja mihin meidän tulee päästä. Ymmärrän sen, mitä Michael sanoo eh, europyörästä ja minä aina puhun Heritage Railwaysta. Eh, eli jos me hyväksymme sen, että, että pyöräilymatkailu on tärkeää ja teollismatkailu on tärkeää, niin se mitä me tämän ympärille kehitämme, niin se on niitä parhaita käytäntöjä, joita perustetaan, näitä verkostoja. Ja niitä voidaan työstää tämän asiakirjan puitteissa. Eli ei sitä ole unohdettu mutta asia on vain niin, että tässä asiakirjassa luetellaan näitä asioita, joita täytyy hoitaa. Eli mielestäni tämä on erinomainen asiakirja, se on opaskirja se ei ole kymmenen käskyä, jotka Siinain vuorelta meille on nyt tuotu. Se on vain opas. Meidän täytyy tarkastella, miten me voimme matkailupolitiikkaa kehittää. Ja voi olla, että eri pääosastojen tapaaminen No ehkä ne tapahtuu lokakuun lopussa tai vuoden alussa, mutta ei syytä paniikkiin. Tässä on kysymys vain siitä, että rattaita ollaan saamassa liikkeelle. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin Euroopan parlamentissa tehty. Aikaisemmin meillä ei koskaan ollut toimivaltuuksia, siis ennen Lissabonin sopimusta meillä ei ollut minkäänlaisia toimivaltuuksia matkailualalla ja tässä ongelman ydin onkin, kun puhutaan luokittelusta, hotelliluokituksesta ja niin edelleen, niin ongelmana aina on ollut se, että tämä asia on kuulunut jäsenvaltioille ja jäsenvaltiot ovat itse hoitaneet nämä asiat. Eli me olemme nyt uusia pelureita tällä kentällä tässä suhteessa, mitä matkailupolitiikkaan tulee teemme yhteistyötä komission jäsenen Tajanin ja muiden komission jäsenten kanssa ja nyt me työnnämme tätä eteenpäin ja minun mielestäni on aivan oikein, että parlamentti hoitaa tämän. Tämä on erinomainen lähtökohta, jota voidaan kehittää edelleen. Käyttäkää tätä pohjana, eläkää, älkää pitäkö sitä kymmenenä käskynä, vaan se on pohja tulevalle työlle. Haluaisin kiittää Karloa ja hänen avustajiaan ja muuta henkilöstöä tehdystä työstä. Sitten herra Ooton komissiosta, jos voisitte esittää asianne ytimekkäästi ja lyhyesti, niin se edesauttaisi minun ajoitustani. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minun, minulla on suorastaan ilo olla täällä tänään käsittelemässä tätä esityslistan kohtaa. Tämä on oikea-aikainen keskustelu sikäli, että kaikille saattaisi olla hyötyä siitä tiedosta, että komission puolella ollaan jo hyväksymässä pikemminkin kun kesäkuussa hyväksyttiin tiedonanto, nyt ollaan pistämässä täytäntöön näitä toimenpiteitä, jotka tiedonannossa on määritelty. Niitä ollaan pistämässä jo täytäntöön läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä kansallisella tasolla että alueellisella tasolla. Matkailualan eri toimijat ovat tässä mukana näissä toimenpiteissä ja uudet toimet, jotka on määritelty viime kuukausina ja vuosina – on kaikki otettu mukaan tällaiseen kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan, joka aika ajoin julkistetaan meidän verkkosivullamme. Toukokuussa viimeisen kerran, tai oli viimeisin kerta, jolloin julkistettiin toimet ja eurooppalainen matkailufoorumi, joka kokoontuu vuosittain kokoa yhteen julkisen ja yksityisen alan toimijata. Kolmen viikon kuluttua Kyproksella seuraan kerran tämä kokous järjestetään. Toimimme voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. Ensinnäkin pyritään parantamaan matkailun kysyntä Euroopassa sekä jäsenvaltioissa että erityisestikin sesongin ulkopuolella halutaan lisätä toimin, matkailutoimintaa. Kausiluontoisuutta halutaan muuttaa siten, että sesonkia pidennetään. Tässä keskitytään eri maihin ja erityisestikin sesongin ulkopuolisiin matkailun edistämistoimiin. Lisäksi pyritään parantamaan matkailupalveluiden tarjontaa ja tarjonnan laatua ja kestävyysajattelua sekä yritystasolla että muutoin. Lyhyesti voin käydä lävitse pääsiäiset aloitteita tässä suhteessa. Laatu, merkinnät, tieto, tekniikan käyttö ja niin poispäin. Kolmas toimenpidekenttä ovat muut toimet, jotka pyritään valtavirtaistamaan matkailun mukaan. Kyse on todellakin tällaisesta horisontaalisesta kysymyksestä. Tärkeimpiin eurooppalaisiin politiikan osa-alueisiin, esimerkiksi ympäristö, kulttuuri, viisumipolitiikkaan ja sisämarkkinapolitiikkaan, halutaan aina ottaa mukaan myöskin matkailuulottuvuus valtavirtaistetulla tavalla. Myöskin kun on kyse eurooppalaisista rahoitusvälineistä, otan muistaa aina matkailu, erityisestikin ne, jotka kosketat suoraan esimerkiksi yritysohjelmaa, innovaatio-ohjelmaa ja myöskin kosmeohjelmalla ohjelma, jonka Karlo Filansa erityisesti mainitsi. Haluamme lisäksi varmistaa sen, että matkailua voidaan rahoittaa rahoitusvälineistä, olipa se kyse raukeinen rahastoista, maaseudun kehittämisrahastosta, merirahastosta ja kalatausrahastosta. Ja sitä kaikki halutaan ottaa myöskin matkailu huomioon. Nyt käyn lävitse tärkeimmät elementit tämän taustan valossa. Tiedän, että aika on vähän, mutta mutta voin kertoa teille hieman siitä, mitä komissio tekee näiden viiden pilottialueen osalta, jotka Fidanza mainitsi luonnoksessaan prioriteettien osalta. Ensinnäkin yhteistyön edistämisestä toteaisin, että jo nyt parlamentti on mukana kaikissa meidän tilaisuuksissamme kutsuttuna. Ja olemme valmiita osallistumaan myöskin vuotuiseen konferenssiin, jonka täältä järjestää, minkä tyyppisistä kokouksista sitten onkin kyse ilmiili myöskin kerromme teille ajantasaista tietoa eri aloitteistamme. Toiseksi matkailua kaikille ja pääsy kysymys Valmistelevia toimia ollaan pistämässä jo täytäntöön tässä suhteessa. Saimme tänä vuonna miljoonan tätä tointa varten vuodelle 2012. Tätä jotain jatkaa ensi vuonnakin tätä toimintaa. Meillä on erilaisia aloitteita, joilla pyritään määrittelemään olemassa olevaa kysyntää ja tarjontaa ja niitä koskevia aloitteita, joilla voidaan varmistaa se, että matkailukohteisiin pääsee kaikkialla Euroopassa vammaisetkin. Lisäksi meillä on jaossa palkinto parhaalle toimijalle tässä suhteessa vammaisten pääsyn edistämisestä. Kalypso valmisteleva toimi joka on kohdannut joitakin vaikeuksia jäsenvaltioiden tasolla. Ja yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelmat ovat toimia, joilla voidaan edistää matkailua. Nämä ovat hankkeita, jotka olette suhteellisen onnistuneita. Jani hiljattain laski liikkeelle uuden hankkeen, joka koskee vanhuksia. Ikäihmisten matkailua pyritään tällä tavalla edistämään ja myöskin sesonkien ulkopuolella edistetään ikäihmisten matkailua. Tälläkin pyritään pidentämään turistisesonkia. 27. syyskuuta käsiteltiin kokouksessamme erityisestikin tätä sesongin pyrkimystä. Yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelman yhteydessä olemme suorittaneet seurantaa niiden hankkeiden osalta, jotka otettiin käyttöön jo joitakin vuosia sitten. Meillä on myöskin valmisteltu toimi, joka koskee kestävyyttä ja kierrätysongelmia, kierrätyspyrkimyksiä 2012 vuonna saatiin 58 ehdotusta, jotka liittyvät rajat ylittäviin matkailuhankkeisiin, kestäviin sellaisiin. Me päästiin kyse matkailusta, joka liittyy urheiluun tai pyöräilyyn tai patikointiin. Tällaisia raitiotyöhankkeita valmistelivia toimia on olemassa jo. Ja myöskin kulttuuri ja teollinen perintö, kulttuuriperintö. Tämän osalta saamme 50 ehdotusta jo, joten me pyrimme kyllä ottamaan huomioon tämän monipuolistamisen pyrkimyksenkin diversifioinnin. Tästä saatte lisätietoa ensi vuoden aikana. Neljäs pääasiallinen toimintakenttämme liittyy liittyy viisumipolitiikkaan ja matkailijoiden houkuttelemiseen Eurooppaan. Olemme tehneet ankarasti työtä sisäasioiden pääosaston Tajanin ja Malmströmin kanssa tämän osalta ja tulevina päivinä ja viikkoina, vielä lokakuun aikana siis, saatte yhteisen tiedonannon komissiolta. Tuossa tiedonannossa käydään lävitse erilaisia toimia, joilla voidaan yksinkertaistaa ja parantaa viisumikoodeksia, olemassa olevaa viisumikoodeksia. Nykyisenkin viisumin koodeksin sisällä on mahdollisuuksia yksinkertaistaa viisumin hankintaa siten, että viisumin saanti nopeutuu ja voidaan varmistaa, että kaikilla foorumeilla tai kaikissa kaavakkeissa on kaikki tarvittavat kielet esimerkiksi käytettävissä. Tätäkin helpotetaan viisumin saantia. Sisäasioiden pääosaston kanssa aiotaan myöskin uudelleen tarkastella ensi vuoden aikana, 2013 vuonna siis vielä viisumikoodeksi, ja nyt on ryhdytty valmisteleviin tutkimuksiin ja vaikutusarvioihin tulevien muutosten osalta. Markkinointistrategioista sitten, kuten te hyvin tiedätte, olemme ryhtyneet Euroopan tasoiseen PR-kampanjan Brasilian, Argentiinian ja Chilen suunnalla. EUn valmistelevia toimia on jo käytössä ja ETClle on jo annettu rahoitusta. ETC on eli, joka kokoaa yhteen kaikki kansalliset matkailun edistämiskeskukset kaikista jäsenvaltioista. Yhdysvallat, Kanada ja muut ja muillekin markkinoille pyritään pääsemään yhteisvoiminta ETCn kautta. Me olemme pitäneet kiinni lupauksistamme ja nyt tehdään sisäisiä valmisteluita kokonaisvaltaisen asetuksen aikaansaamiseksi, joka pohjautuisi vapaaehtoisiin aloitteisiin ja hankkeisiin, joilla pyritään kehittämään olemassa olevia laatujärjestelmiä jäsenvaltioiden kanssa yhdessä, jotta voitaisiin luoda Euroopan tason kokonaisvaltainen, jonkinlainen kaiken kattava sateenvarjon omainen laatumerkintä matkailutoimille – vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti komissio saa tämän aikaiseksi ja ensi vuoden aikana sitten parlamentin kanssa tästä saadaan keskustelua aikaan. Resursseista toteaisin, että olemme tehneet oman ehdotuksenne ja pallo on tässä nyt ikään kuin neuvoston ja parlamentin pelikentillä. Matkailua, matkailun liittyviä ehdotuksia on myöskin Kosme-ohjelmassa mukana. Kuten hyvin tiedätte, kompromissitarkistuksista on määrä keskustella parlamentissa Neuvoston puolella keskustelu tulee olemaan vaikea, koska jotkut jäsenvaltiot ovat kaikkia muuta kuin innokkaita kosme ehdotuksista ja matkailun mukaanottamisesta. Matkailu pitäisi antaa paljon näkyvyyttä myöskin kaikissa rahoitusvälineissä. Komission ehdotuksessa olemme onnistuneet jo mainitsemaan matkailun esimerkiksi aluekehitysrahaston ja maaseudun kehittämisen ja maaseuturahaston osa, osalta kulttuuriohjelmassa ja myöskin ulkosuhteen hallinnon puolella toteuttavista ohjelmista myöskin löytyy maininta, joka liittyy matkailuun. EUn pitäisi, tai parlamentinkin pitäisi tietystikin pyrkiä ottamaan matkailun mukaan kaikki rahoitusvälineisiin. Komissio suhtautuu tähän suopeasti. Mikäli haluatte vielä kokoontua meidän kanssamme ja saada lisätietoa, me olemme tähän valmiita. Meidän verkkosivultamme löytyy kyllä oikea-aikaista tietoa ja tulevanakin viikkoina, tai tulevina viikkoina, sieltä löydätte vielä lisää tietoa matkailusta edelleenkin. Kiitos Karlo, en tiedä haluatko sanoa jotakin, me olemme aikataulusta jäljessä. Ehdottaisin, että otamme työasiakirjasi, pidämme sitä hyväksyttynä valiokunnassa ja lähdemme viemään sitä eteenpäin tältä pohjalta. Eli ja tarkastelemme tätä konferenssiasiaa. Haluatko sanoa jotakin lyhyesti? Jos hyvin lyhyesti. Niin, tosiaan ihan lyhyesti kiitokset kaikille kollegoille näkemyksistänne ja kehuista. Erityisen innostunut olen siitä, että tässä on osoitettu suurta tahtoa tehdä työtä yhdessä nopeastikin ja asioiden asiakokonaisuuksien jakaminen eri ryhmiin on hyvä ajatus sen voin tosiaan tehdä. Näin pääsemme sitten eteenpäin mahdollisimman moneen teidän aktiivisella osallistumisella juuri niistä kysymyksistä, joita eniten, jotka eniten teitä kiinnostaisivat. Ja nyt siitä, mitä kuulimme tässä jo Higginsin sanovan seuraavat sanat. Eli kun kausi alkoi, siis Kyproksen kausi, niin minä kyllä odottelin, että Kypros ottaisi esille matkailun. Olin hämmästynyt, kun näin ei sitten käynytkään. Tapasin kyllä heidän edustajiaan. Ja myös tuosta konferenssista katsotaan sitten puheenjohtajan kanssa, mitä voidaan tehdä ja miten se sitten lopulta toteutetaan. Olisi varmaan syytä järjestää tuo konferenssi kuitenkin nopeahkosti on myös syytä päivittää tätä 21 toimen pakettia, johon komissiokin viittasi, ja pyydänkin siksi selkeää mandaattia puheenjohtajalta tämän työn jatkamiseksi ja voisin lähettää kirjeen työryhmän nimissä komissiolle ja kertoa siinä, että me olemme jo asiaa käsitelleet täällä ja myös tuota talousarvioa, tuota budjettikohtaa matkailulle ja myös Itreä, Itreen viitata siinä yhteydessä. Pyytäisin, että voisin näin toimia, jos kukaan sitä ei vastusta. Seuraavien päivien aikana näin toimisin ja sitten pyrimme löytämään tästä jonkunlaisen kompromissin kaikkien nimissä. Kiitos. Kiitos. Ei varmaankaan ole ongelmia sen suhteen, että annamme sinulle tämän mandaatin, voit hoitaa tämä asia muiden komiteoiden kanssa. Ei mitään vastalauseita näyttäisi olevan. Eli annamme mandaatin sinulle. Kiitos. Seuraava asia esityslistalla on satamavaltioiden suorittama valvonta. Ensimmäinen käsittely. Minä olen esittelijänä. I, uh, I esitellessäni tämän mietinnön haluaisin kertoa teille niistä asioista, joista on jo sovittu, jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Merityösopimus hyväksyttiin 23. helmikuuta 2006 ilon toimista ja se kattaa vähimmäisvaatimukset merenkulkijoiden laivoilla työskentelemiselle työsuhteen ehdot, asuintilat, virkistysmahdollisuudet, sairaanhoito ja niin edelleen niin edelleen. Maritime code. Ja tämä kattaa 1,2 miljoonaa merenkulkijaa kaikkialla maailmassa. ILO on saanut 30. ratifioinnin merityösopimukselle 20. elokuuta tänä vuonna – ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä voi astua voimaan 20. elokuuta 2013. Yhdeksän jäsenvaltioistamme Bulgaria, Kypros, Tanska, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Espanja ja Ruotsi ovat näiden 30 allekirjoittajan joukossa ja näihin jo kuuluvat myöskin Kroatia, Norja ja Sveitsi. Se, mikä minua hämmästyttää tässä, on se, että että Luxemburgin ja Sveitsin kaltaiset mannermaat allekirjoittavat merityösopimuksen, niin meillä ei edelleenkään ole Iso-Britannian allekirjoitusta tässä sopimuksessa. Euroopan lainsäädäntö, se on jo linjattu suurimpaan osaan tätä sopimusta sen jälkeen, kun tehtiin työmarkkinaosapuolten välillä sopimus, mutta he eivät kuitenkaan täytäntöönpano säännöksiä, jotka löytyvät luvusta viisi, niitä ei saatu otettua mukaan, eli tämänhetkinen ehdotus on tarpeellinen. Se liittyy läheisesti ehdotukseen lippuvaltion velvollisuuksista. Se on herra Bakin mietintö, joka on seurausta tästä. Parlamentti on pitkään tukenut toimenpiteitä, joilla luodaan asumista ja työtä aluksilla koskevat vähimmäisnormit. Ja jos otamme huomioon sen, että laivavarustusteollisuus on maailmanlaajuinen, niin näitä normeja tulisi soveltaa koko alaan ja niiden täytyy olla hyväksyttäviä työntekijän oikeuksien, mutta myöskin laivan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Ja täten on aivan oikein, että EU tarjoaa mekanismeja, joilla voidaan varmistaa se, että näitä normeja noudatetaan kaikilla niillä laivoilla, jotka käyvät EUn satamissa – Äh, riippumatta merenkulkijoiden kansallisuudesta tai laivan lippuvaltiosta. Tästä löytyy myöskin keinoja rajoittaa sosiaalista polkumyyntiä äh, joka heikentää työskentelyoloja ja vahingoittaa niitä laivanvarustajia, jotka tarjoavat jo ilon sääntöihin perustuvia ihmisarvoisia työoloja. Myöskin ei suosituimmasta, suosituimman käsittelyn lauseke merityösopimuksessa, se on tärkeä, koska ne eh, laivat, jotka tulevat niistä valtioista, jotka eivät ole ratifioineet yleissopimusta, niiden ei pitäisi saada suotuisampaa kohtelua kuin niiden maiden alukset, jotka ovat eh, ratifioineet sopimuksen. Eli tämä eh, kyllä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset merenkulkualalla. Parlamentti on myös korostanut sitä, että meidän täytyy lisätä merenkulkuammattien kiinnostavuutta kansalaisten keskuudessa ja tämä tapahtuu työ- ja elinolojen parantamisen kautta. Ja vaikkakin kansainväliset vähimmäisnormit ovat tärkeitä, niin meidän täytyy pitää huolta siitä, että näillä ei onnistuta alentamaan olemassa olevaa sosiaalilainsäädäntöä EU:ssa. Täten näissä tarkistuksissa tehdään selväksi se, että kansainväliset vähimmäisnormit, niitä ei voida käyttää heikentämään nykyisiä normeja. Ja toiset tarkistukset, niiden tarkoituksena on saada tämä teksti lähemmäs merityösopimuksen tekstiä. Sitten sieltä löytyy muitakin tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan se, että tietoa välitetään ilolle – jotta edistetään parhaita käytäntöjä, mutta sieltä löytyy myöskin ehdotuksia, joilla vahvistetaan esimerkiksi luottamuksellisuutta valitustapauksissa on tärkeää, että merenkulkijalla ei ole sellainen olo, että hän ei voisi tehdä valitusta sen takia, että siitä olisi jonkinlaisia haitallisia seurauksia. Vuodesta 2006 jälkeen lähtien jäsenvaltioiden on ollut tarkoitus valmistella kansallista lainsäädäntöä, eli siirtämisen määräajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Ja kun tämä merityösopimus astuu voimaan, niin siirtymäkauden todellakin tulisi olla hyvin lyhyt. Direktiivi 2009 kautta 16, sitä muutetaan nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Tähän tarvitaan uusia säädösvallan ja täytäntövallan, äh, täytäntöönpanovallan siirtoa koskevia säännöksiä. Tämä heijastelee parlamentin perinteistä kantaa, jonka mukaan säädösvaltaa ei saa siirtää määräämättömäksi ajaksi ja komission on annettava kertomus, ennen kuin se näin tekee, sen on annettava kertomus siitä, miten se käyttää toimivaltaansa. Vaikkakin nopea ratifiointi ja direktiivin siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön ovat tärkeen, tarpeen. Ne eivät kuitenkaan ole riitä. Ne ei ole riittäviä. Jäsenvaltioiden on palkattava riittävän monta tarkastajaa, joilla on riittävä osaaminen, jotta he voivat arvioida näitä elin- ja työoloja aluksilla. Ja Euroopan meriturvallisuusvirastolla on tärkeä rooli tarkastajien kouluttamisessa – ja siinä, että nämä voivat todellakin suorittaa merityösopimuksen valvontatehtäviä. Eli tältä pohjalta minä esittelen tämän mietintöni teille ja herra Kumutsaako saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Kiitos herra puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti ja toivon mukaan myöskin äh, asiaan kuuluvalla tavalla. Lähden liekkiin liikkeelle sanomalla, että tässähän pohjaudutaan vuoden 2009 työhön lippulaiva mietinnöstä. Tämä on erittäin tärkeää merityösopimuksen kannalta. Se on hyväksytty nyt 30 valtion taholta ja se voidaan saattaa voimaan ensi vuoden elokuussa. Eli tämä on välttämätöntä on, on välttämätöntä, että Euroopan unioni todellakin ryhtyy muuttamaan tätä direktiiviä vuodelta 2009. Ja tässä muutoksessa keskitytään neljänteen lukuun sopimuksessa, merityösopimuksessa, siis sitä kohtaa, jossa puhutaan mukautumisesta, lähentymisestä tähän, näihin muihin sopimuksen neljään osaan. Kuten puheenjohtaja esittelijänä jo sanoi, niin Euroopan parlamentti on aina vahvasti tukenut sitä, että saatettaisiin voimaan vähimmäisnormit koskemaan työoloja ja elinoloja merenkulkuväestön keskuudessa. Ja tämä on ollut meidän vankka kantamme ja sen täytyy myöskin ohjata sitä työtä, jota me aiomme tehdä nyt, kun me ryhdymme tätä direktiiviä muuttamaan. Tämä oli parlamentin kanta sen takia, että parlamentissa me olemme sitä mieltä, että vähimmäisnormien edistäminen merenkulkualalla se edesauttaa siinä, että me saavutamme strategisen tavoitteemme, jossa on kysymys merenkulkualan houkuttelevammaksi tekemisestä kansalaisten keskuudessa. Täten, herra puheenjohtaja, minä sanoisin, että olen samaa mieltä tästä yleisestä linjasta, joka mietinnöstänne löytyy. Minun täytyy painottaa kahta yleisempää huomiota. Toisin sanoen tarkistuksia tehdessämme meidän täytyy aina pitää mielessä se, että tarkastaminen kuuluu yritykselle ja lippulaiva valtiolle sillä on Lippulaiva-valtiolla, satamavaltiolla on lisätarkistuksen vastuu, mutta ei se tärkein. Sisällöltään se on kuitenkin aina täydentävä, eli valtioilla ja yrityksillä on päävastuu, ei satamavaltioilla. Meidän täytyy myöskin pitää mielessämme kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos me pyydämme tarkastajilta lisätietoja ja lisätuntemusta asioiden suhteen, niin sen täytyisi olla tulosta heidän kouluttamisestaan, koska heidän tehtäväkenttänsä laajenee. Ja täten EMSAn täytyisi ehkä pystyä täyttämään tämä vaatimus. Ehkä meidän täytyisi laajentaa EMSAn roolia, koska tarkastajien roolista tulee äärimmäisen vaativa rooli. Samaan aikaan, ja tämä on toinen huomio, niin meidän täytyisi välttää sitä, että tämän vähimmäisen pienimmän nimittäjän periaatteesta luovuttaisiin, koska nyt jo tilanne vaatimukset ovat hyvin yksityiskohtaisia ja meillä on kaksi mahdollista ongelmaa tässä edessämme. Ensinnäkin että tämä tarkastus ei olekaan tuloksellista ja haaskataan kallisarvoista aikaa. Saatetaan jopa saadetaan jopa päätyä satamien kannalta epäedulliseen tilanteeseen. Eli meidän täytyisi löytää tasapaino tuloksellisen täytäntöönpanon tarkastamisen välillä ja samaan aikaan tasapaino, tasapainosta täytyy löytyä joustavuutta, jotta me varmistamme turvallisuuden ja oikeuden merenkulkijoille, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että me emme turhaa raskauta tätä menettelyä, koska sillä tulisi olemaan negatiivisia vaikutuksia koko tälle asialle. Eli näiden perusajatusten myötä, herra puheenjohtaja, haluaisin jättää muutamia tarkistuksia tähän mietintöön. Mielestäni tarkistukset tekevät tästä jo erittäin hyvästä tekstistä vieläkin paremman. Kiitos. Kiitos sitten Meissner. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää puheenjohtaja Brian Simpsonia hänen mietinnöstään. Ja niin kuin hän on sanonut, minä pidän siitä kovasti. Parasin eilen Kyprokselta, jossa olin kahden päivän kokouksessa ja tarkasteltiin sinistä kasvua ja yhteydesvaltaisen tai kokonaisvaltaisen meripolitiikan edistämistä ja sitä, miten merenkulkijoiden ammatin harjoittamista voidaan valvoa ja kehittää samalla kun merenkulku maailmanlaajuisesti katsottuna lisääntyy. Merenkulku on kansainvälistä. Työolosuhteet ja turvallisuuskysymykset, ihmisten kohtelu ja ympäristökysymykset ja myöskin ylipäänsä merialan merenkulkuammattien houkuttelevuus ovat asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Tästä on puhuttu ennenkin ja katsotaan tärkeitä aiheita. Kollega Kumut Saakos juuri totesi, että lippuvaltio valvonta on tärkeää koska kyllä lippuvaltionkin täytyy ottaa tässä oma vastuunsa. Ja asiat liittyvät aina toisiinsa. Työolosuhteet ylipäänsä täytyy hoitaa kuntoon, jotta voidaan varmistaa, että merenkulkuammattien houkuttelevuus on riittävällä tasolla ja että kaikki sujuu hyvin ja turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Turvallisuus on tästä keskustelusta yksi osa. Liippuvaltio ja satamavaltio valvonta ovat kumpikin yhtä tärkeitä yleisesti ottaen olen kaikesta samaa mieltä esittelijän kanssa. Tietysti kun on oikea, että sanamuuta täytyy mukauttaa tähän kansainväliseen sopimuksiin. Ja että korkeampia standardeja ei saa yleissopimuksella vesittää. Näinhän on asianlaita aina. Ja tiedon välittäminen IAOlle ja luottamuksellisuus. Äh, tässä on erittäin tärkeää tämän päivän selvää, koska muuten tieto ei toimita, mikäli niin että käsitellä luottamuksellisesti. Pidän myöskin tästä esittelyn huomiosta. Täytäntöönpanon nopeuttamisesta esittelijä jo totesi, mitä totesi. Katson, että se on oikeudellisesti mahdollista tätä vaatia. Mitä sitten valtaoikeuksien siirtoon tulee? Olen tästä samaa mieltä, mutta en tiedä, pitäisikö tämä toimivalta siirtää vain tietyksi ajaksi ja että viiden vuoden kuluttua pitäisi saada jonkinlainen raportti tilanteesta, jotta voitaisiin tehdä jotakin vertailuja. Ehkä sitten pitäisi viiden vuoden kuluttua uudelleen pohtia, onko asetus toiminut käytännössä asianmukaisella tavalla. Siihen täytyy voida avata tämä keskustelu uudestaan. Niin on monia seikkoja, jotka on säädetty tietyksi ajaksi ja sitten pohditaan myöhemmin, pitäisikö säännöt muuttaa uuteen uskoon. Minun mielestäni tässä mietinnössä on monia hienoja seikkoja mukana ja uskoakseni me olemme hyvin pitkälti tästä samaa mieltä tästä asiasta. Mr. Tussas. Kiitos, että herra Tuss. Tämä keskustelemamme aihe on hyvin vakava Euroopan, mutta myöskin kansainvälisen merenkulun kannalta. Ja sehän koskee 1,2 miljoonaa työntekijää. byrokraattiset säännöt, säännökset yhteisön tasolla, kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden tasolla ovat hyvin raskaita ja niissä verra, viitataan työaikoihin, mutta myöskin turvallisuuskysymyksiin laivoilla. Ja haluaisin sanoa, että näissä näillä kaikilla on vähimmäisiä tuloksia, jos tarkastellaan niitä ongelmia, jotka päivä päivältä kärjistyvät. Tämä ongelma, jolla yritetään ratkaista, jota yritetään ratkaista, toisin sanoen me emme uskalla koskea esimerkiksi palkkausehtoihin, niin näihin liittyen haluaisin sanoa seuraavaa. Nämä vähimmäisnormit, joita kansainvälisten sopimusten perusteella asetetaan, ne ovat saaneet aikaan suuria muutoksia, joita viimeisen 20-25 vuoden aikana on nähty. Ne painostavat kovasti tuhansia eurooppalaisia merenkulkijoita. Heillä on kuitenkin palkkaoikeudet ja heidät korvataan halvemmilla työntekijöillä. Ja tällainen tendenssi, esimerkiksi omassa maassani tämä on nähtävinä, koska 120 000 työpaikkaa on mennyt. Ja nyt puhun vuodesta 2012 ja nelinkertaistunut on niiden määrä, jotka työskentelevät, jotka eivät ole kreikkalaisia. Tässä on menetetty tuhansia työpaikkoja, eli olisi mukava, jos komissio vastaisi meille ne, jotka ovat ehdotuksen tehneet. Esimerkiksi kreikkalainen alus, joka purjehtii Ison-Britannian lipun alla ja jonka miehistö on eri maasta, niin onko heillä samat oikeudet tämän sopimuksen perusteella? Vai sovelletaanko siihen jotakin muuta säännöstöä? Mr. Karamitsos from the Commission. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Hieman taustaa ensinnäkin. Kun emme siis tar- keskusteltiin vuosisadan alussa ja kun se 2006 vuonna monien ponnistelujen jälkeen saatiin hyväksyttyä, monet jäsenvaltiot ja komissio olivat jo erittäin aktiivisesti toimineet poistaakseen suurimman osan tästä kansainvälisestä sopimuksesta ja sen osista. Sitten keskusteltiin työmarkkinaosapuolten kanssa ja saatiin aikaan sopimus ja sitten saatiin tästä aikaan direktiivi vuonna 2009. Eräs seikka ei päässyt mukaan, kuten totesitte, koska se ei kuulu meidän toimivaltamme piiriin. Tämä oli kahden osapuolen välinen asia, joka liittyy valvontaan ja pano. Ehdotukset, joita me teimme sekä liippuvaltio- että satamavaltio valvonnasta, joista keskusteltiin, olivat tarpeellisia kahdesta syystä. Ensinnäkin täytäntöönpanoa piti edistää, koska yleissopimus astuu voimaan ensi vuoden elokuussa. Tässä on kaksi syytä. Haluamme suojella työntekijöitä ja mikrofoni. Ja toisaalta pitäisi lisätä näiden työpaikkojen houkuttelevuutta. Toinen seikka, jonka että on erittäin tärkeä. Samalla otti luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet niin, että ei voida vaihtaa lippuvaltiota esimerkiksi lippuvaltion valossa varjolla toimia sitten sääntöjä, sääntöjä rikkovalla tavalla. Halusimme varmistaa, että sääntöjä todellakin kunnioitetaan ja no- noudatetaan Erika Prestige ja muut onnettomuudet ovat hyvin ihmisten muistissa. Totesimme, että lainsäädännön avulla me varmistaa sen, että kansainvälinen laki pätee käytännössä. Ja halusimme varmistaa, että kaikki kunnioittavat kansainvälisiä säännöksiä ja noudattavat niitä. Sitten teidän tarkistuksistanne toteaisin, että niitähän on yhteensä 22 ja suurimman osa niistä me voimme hyväksyä siinä muodossa, kun esitettiin. Pari, parista täytyy vielä keskustella. Yksi tarkistus on meille pienen ongelma, eli nämä delegoidut säännökset ja ehdotettu viiden vuoden aikaraja komission puolella. Tämä on aina ongelmallinen tarkistus. Muista tarkistuksista toteaisin, että mukana on seikkoja, joista täytyy hieman vielä keskustella – tilanteen selkeyttämiseksi ja pari tarkistusta esimerkiksi teidän mainitsemanne seikka olemassa olevasta lainsäädännöstä EU-tasolla ja lainsäädännöstä, joka on tiukempaa jossakin suhteessa kuin uudet ehdotetut säännökset. Tämä pitää paikkaansa. Jatkossakin jotkut säännökset ovat tiukempia, mutta että se, että satamavaltiovalvonta valtiovalvonta halutaan kirjata lainsäädännön muotoon, ei tämä tarkoita sitä, että samalla voidaan välttyä muiden säännösten noudattamiselta. Niitä tietenkin kunnattaa. Komet Sakos ja muuta mainitsivat koulutuksen ja sen, että täytyy koulutuksen yhteydessä tarkistaa, että vastataan säännösten sääntöihin. Satamavalvontaa harjoittavat toimijat eivät ole koulutuksen osalta asiantuntijoita. Tätä täytyy täsmentää. Mikäli poistetaan liite, niin kuin yhdessä tarkistuksessa peräänkuulutetaan numerossa neljä, ja siinä luotellaan neljä seikkaa, jotka pitäisi saada direktiivi, ne, niin, jotka ehkä pitäisi saada direktiivin liitteeseen mukaan MSC-sopimuksesta, niin ei tämä ole direktiivin piirin kuuluva asia, koska liitteessä on 12 muutakin seikkaa ja olemassa olevat otsaket kattavat työolosuhteet ja yksityiskohtaiset tarkastukset ja muut autonoida kuntoon. Tämä on yksi seikka, josta täytyy vielä keskustaprosessin yhteydessä. Voin vain sanoa tässä vaiheessa, että yleisesti ottaen olemme samaa mieltä teidän kanssanne. Ja jotakin pienen pieniä seikkoja meidän täytyy vielä hioa edelleen, koska tarkoituksenahan on, mikäli vain mahdollista, saada hoidettua mahdollisimman nopeasti tämä asia niin, että osapuolet pääsevät sopuun. Ja sitten kun on yleisopimus astuu voimaan ensi vuonna, siihen mennessä toivottavasti meillä mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti, tai mahdollisimman nopeasti tämän jälkeen pitäisi saada tämä direktiivikin täytäntöön niin, että kaikki satamata todellakin suorittaa tätä valvontaa. 12 kuukautta kenties menee tähän täytäntöönpanoon, mutta tai voimanastumiseen, mutta tästä voidaan keskustella vielä. Kiitoksia joka tapauksessa. Thank you very much. Mr. Suurkiitokset, herra Karamitsos. Where are we? Mr. Kumutsakos. Herra Kumutsakos lyhyesti, koska olemme aikataulusta jäljessä. Pari sekuntia vain. Otin hieman selvää ja jos tietoni ovat oikeat, niin Kreikka myöskin hyväksyi kaksi viikkoa sitten tämän sopimuksen. Eli nyt voidaan Kreikkakin lisätä näiden hyväksyneiden maiden joukkoon. Kiitos. Eli ne valtiot, jotka minä luettelin, olivat ratifioineet 20. elokuuta mennessä, eli saattaa olla muitakin sen jälkeen. Mutta epäilen, tokkopa Iso-Britannia näin on vielä tehnyt. Kiitokset ja ehkä voisin kertoa jäsenille, että määräaika muutosten jättämiselle on 16. lokakuuta. Tästä äänetetään 27.11. valiokunnassa ja sitten täysin tämä menee tammi-helmikuussa, koska kaikenlaiset täykkäriehdotukset eh, ne täytyy liittää halkeiliviin kattorakenteisiin ja niin edelleen. Eli 16. lokakuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Sitten seuraavaksi herra Bakin mietintö. Thank you. Kiitokset puheenjohtaja. Komission direktiiviehdotus liittyy vuoden 2006 merityötä koskevaan sopimukseen, ilosopimukseen. Kyse on 1,2 miljoonasta työntekijästä ja kokonaispaketin osalta voidaan sanoa, että joitakin muutoksia on jo tehty ja tähän pakettiin tämä paketti koskee kansainvälistä mm, merityötä koskevaa komission val- valkoista kirjaa. Ensinnäkin toteaisin, että komission ehdotus on hyvä ja myönteiset tulokset, jotka on saatu aikaan työmarkkinan vuoropuhelusta työmarkkinan osapuolten välillä, ovat äh, hyvä uutinen. Katson kuitenkin, että Merityötä koskevan sopimuksen säännökset, jotka liittyvät lippuvaltion valvontaan, täytyisi siirtää täysin Euroopan unionin lainsäädäntöön konkreettisella tavalla. Euroopan unionin säännöt, jotka koskevat lippuvaltion valvontaa, täytyy mukata täysin tähän kansainväliseen sopimukseen, ja EUn säännösten täytyy kulkea tässä kansainvälisen sopimuksen kanssa y- käsi kädessä. Katson, että olisi erittäin tärkeää, että voidaan välttyä epäreilulta kilpailulta jäsenvaltioiden keskenkin. Mikrofoni. Kuten voitte lukea minun lausunnostani, olen tarkastellut valvonta, säännöksiä ja sertifiointikysymystä ja laajentanut näitä sellaisella tavalla kuin näitä asioita käsitellään kansainvälisessä sopimuksessa, yleissopimuksessa. Ensinnäkin tarkastukset ja täytäntöönpano toiseksi valvonta ja pitäytyminen säännöksiin mukaan luettuna henkilöstö ja laitteisto ja työolosuhteet ja kolmanneksi valitustapaukset. Nämä sekä täytyy hoitaa kuntoon, mikä haluamme, haluamme yhtenäisen valvontajärjestelmän siten, että pitäydytään kansainvälisiin säännöksiin. Katson, että neuvottelussa ei tule olemaan mitään suurempia ongelmia. Tämä sertifiointikysymys ja oikeudellinen pätevyys tässä suhteessa täytyy hoitaa vielä kuntoon pätevyyskirjojen osalta. Ja odotan ilolla nyt vielä jatkossakin yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Meissner. Ja, ich bedanke mich auch bei dem, äh, bei Kiitoksia. Kiitäisin George Bachia hänen tekemästään työstä. Satamavaltio valvontakeskusten yhteydessä toteaisin, että kaiken, totesinkin jo, että kaiken kaikkiaan hyvä, että säännökset saadaan kuntoon ja että maailmanlaajuisesta voidaan säädellä merenkulkijoiden työolosuhteista yhtenäisellä tavalla. Ja samalla voidaan parantaa merenkulkuammattien houkuttelevuutta ja turvallisuutta ja muistaa samalla, miten merkittävästä toiminalasta on kyse Euroopankin kannalta. Esittelijä halusi mukauttaa sanamuotoa siten, että se vastaa paremmin kansainvälistä yleissopimusta. Tämä on täysin järkevää. Näin tehtiin edellisenkin so- mietinnön yhteydessä. Ja juuri mitä täytäntöönpanoon tulee, on tärkeää, että tämä puoli hoidetaan kuntoon. Tätä usein peräänkuulutetaan valitustapaukset täytyy voida tehdä ja niiden osalta täytyy olla avoimuutta. Ne ovat sellaisia seikkoja, joista on keskusteltu muissakin yhteyksissä. Enempää oikeastaan minulla ei tässä vaiheessa olekaan sanottavaa ja ilomielin jäädä odottamaan keskustelua. Thank you, Mr. Herzog. Herzog. Ja, vielen Dank. Äh, äh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Heti kättelyssä haluaisin todeta, että edustan täällä kollega Fleckensteinia, joka on samalla EU-Venäjä-työryhmässä. Siksi hän ei päässyt paikalle. Minä puhun tässä nyt hänen suullaan. Hän halusi ensinnäkin kiittää esittelijää hänen lausunnostaan ja hän pitää erittäin hyvänä tätä ehdotusta, varsinkin sitä, että tämä sertifiointikysymys on otettu tässä huomioon merenkulkijoiden pätevyyttä koskeva sertifiointi ja että tässä pistetään täytäntöön merenkulkualan yleissopimusta. Tämä sertifiointikysymys pitäisi toteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa johdonmukaisella tavalla ja johdonmukaisesti pistää täytäntöön tätä artikkelia, joka koskee sertifiointia. Aiomme tehdä tätä koskevan ehdotuksen. Loppujen lopuksi tässä herää yksi kysymys. Miltä pohjalta valitustapaukset pistetään, pistettiin vuonna 2009 direktiivissä tähän liitteeseen esittelijältä. Kuulisin mielelläni hänen kantansa tähän kysymykseen. Yleisesti ottaen katsomme, että tämä teksti on erittäin hyvä ja myönteinen. Haluamme kiittää esittelijä hänen toistaiseksi tekemästään työstä. Kiitos herra Tussas. Mikrofoni. Ευχαριστώ. Kiitos. Nämä merityöntekijät äh, taistelujen kautta ovat saavuttaneet tiettyjä oikeuksia, jotka löytyvät työehtosopimuksista, kuten myöskin kansainvälistä työehtosopimuksista. Ja viime vuosina, kuten jo aikaisemminkin sanoin, ja aivan erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana, voimasuhteet ovat muuttuneet, ja tämä on vaikuttanut siihen, että työntekijöiden oikeudet ovat huonontunut ja aivan erityisesti mitä tulee työntekijöihin. Tämä sopimus, joka kuuluu, on osa vuoden 2006 sopimusta, sillä, sillä viedään oikeuksia työntekijöiltä pois. Ja kaikista negatiivisin ja vakavin negatiivinen vaikutus on se, että tässä tunnistetaan yksityiset tutkimuslaitokset ja tämä vahvistaa näiden laivanvarustumoiden asemaa ja kaikki maailmassa tietävät, että ainoastaan poliittisella tasolla Euroopan unionin virkamiehet voivat puuttua asioihin ja silti työntekijöitä tulee Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta. Me tiedämme, että meillä on kansainvälisiä työvälitystoimistoja, jotka tuhansista niiden liikevaihto on miljoonia dollareita ja niiden toiminnassa on muutakin laitonta toimintaa, esimerkiksi huumeiden salakauppaa, aseiden salakauppaa. Ja ne saavat valtavia summia käyttäen hyväksi näiden ihmisten halua löytää työtä. Jos sallitte, niin voisin kertoa teille hyvin vakavan tapauksen, joka kertoo kehityksestä maassani. Nettisivultakin löytyy siis Chrisia tämä kultainen aamukoitto puolue Kreikassa. Sen nettisivulta voidaan lukea, että yksityinen työnvälitystoimisto perustettiin Evian alueelle Kreikassa. Se käyttää hyväksi työntekijöiden surkeaa asemaa ja se tarjoaa työpaikkoja ulkomaalaisille ja kreikkalaisille, mutta vaatii näiltä henkilöiltä 12-15 tunnin työpäiviä ja heille maksetaan 18 euroa päivässä palkkaa ja no seuraukset voitte päätellä itse. Nämä kehitykset liittyen siihen, mitä aikaisemmin sanoin ammattiliitoista ja työnvälitystoimistoista, työntekijät siis kääntyvät näiden välitystoimistojen puoleen. Ja on sanottu, että voi antaa sakkoa paikkoja työntekijölle, merenkulkijalle, joka ei ole täyttänyt työehtosopimuksen ehtoja. Eli me olemme päätyneet siihen, että merenkulkija pyytää vain, että työehtosopimuksia kunnioitetaan, että hän saa sosiaaliturvaa, hänelle maksetaan kunnollista palkkaa. Hän pyytää vain ihmis, ihmisarvoisia työoloja ja hänen täytyy kääntyä tuomioistuimen puoleen, jotta hän nämä oikeudet saisi toteutettua. Ja lopuksi palaan siihen, mitä aikaisemminkin sanoin. Minun mielestäni on ilmiselvää, että tällaiset vähimmäisnormit ne, niillä tulee olemaan suuri vaikutus. Ne tulevat painostamaan merenkulun alan työntekijöitä Euroopan unionin alueella. Ja tästä syystä me vastustamme tämän tyyppisiä ehdotuksia. Thank you very much. Mr. Karamitsos, I assume it's still, we're still on... Herra Karamitsos, uskoakseni te olette edelleenkin vastuussa tästä kysymyksestä. Uh, first of all, let me thank the rapport. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää, koska hän on tosiaan nyt päässyt asian ytimeen ja löytänyt merkittävimmät kohdat sieltä varmasti voimme olla samoja mieltä monestakin kohdasta esimerkiksi juuri näiden näistä järjestöistä, niiden roolista ja miten niiden täytyisi paremmin näitä valitusmahdollisuuksia kehittää ja käsitellä. Ja myös puheenjohtajakin viittasi näihin tärkeisiin asioihin ja olemme tyytyväisiä, että teksti on parantunut näiden asioiden tiimoilta. Ja sitten esittelijä pyrkii nyt juuri keskittymään tähän valitusmahdollisuusasiaan. Siitä olemme keskustelleet. Oma ehdotuksemme on hyvin tarkka tässä asiassa. Ja vielä pyritään myös kiinnittämään huomiota tähän yleissopimukseen kohtiin, jotka eivät liity tähän näihin työmarkkinasopimuksiin kun puhutaan esimerkiksi palkoista, se voi olla tietysti hankala asia, mutta esimerkiksi majoitusmahdollisuus, yksityiskohdat, siihen toki voidaan puuttua. Joten jotkut kohdat, joihin tässä, tässä yleissopimuksessa puutetaan, puututaan, varmasti ovat helpommin käsiteltävissä kuin jotkut toiset. Ja tämä liittyy erityisesti tähän ensimmäiseen osaan, joka koskee tuota pätevyystodistusta. E, tuossa yleissopimuksessa on sertifikaatti määritelty määritelmät lippuvaltion luvan myöntämiseen. Ja unionissa on kohtia, jotka eivät kuulu unionin lainsäädäntöön, e, tietyt turvallisuuskysymykset ja sosiaaliasiat ja versiityisesti nämä palkkauskysymykset, joten tässä täytyisi olla kaksi sertifikaatiota, yksi yleissopimuksesta tuleva todistus ja sitten toisenlainen todistus. Eli tätä on vähän hankala nyt määritellä. Jotkut jäsenvaltiot eivät varmaankaan tästä kovasti ilahdu, koska siitä syntyy lisää hallinnollista taakkaa, joten tässä muutamia kohtia, joita on varmasti käytävä läpi seuraavassa vaiheessa ja pyrkiä sitten löytämään oikeita ratkaisuja asiaan. Ja tässä tapauksessa varmasti sitten meidän on mahdollisuus, mahdollisuus saada yhteislainsäätäjiltä päätös asiasta, koska on aika kiire jäsenvaltioiden tietysti myös ratifioida tuota yleissopimusta niiden, jotka eivät vielä ole sitä ratifioineet. Ehkä yhdistynyt kuningaskunta yhtäkkiä ratifioi, koska kyllä Kreikkakin lopulta siihen pääsi. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos. Me tunnustamme sen, että meripolitiikassa EU:ssa on muustakin kysymys kuin Välimeren alueesta ja Kreikasta, mutta Kreikka tietenkin on tärkeä peluri. Haluaako herra Bak lisätä tähän jotakin? Ja nur ganz kurz. Aivan lyhyesti vain, koska kollega Erdoch jo puhui asiasta. sataman valvonta ja artikla 5 merenkulku yleissopimuksessa täytyy saada johdonmukaisesti kulkemaan käsi kädessä. Yhtäällä on tämä merenkulkualan yleissopimus ja sitten meidän säännöksemme. Meidän täytyy varmistaa, että nämä ovat loogisesti yhdenmukaisia ja johdonmukaisia nämä säännökset. Siinä kaikki. Thank you very much, Mr. Bach. Can I just, uh... Kiitos herra Bach. Jos voisin vain sanoa, että määräaika tarkistuksille tässäkin on 16. lokakuuta ja tästä äänestään 27. päivä valiokunnassa. Eli 16. lokakuuta määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja sitten pääsemme esityslistan seuraavaan kohtaan, kohta 11, vanha ystävämme Jartsenbovski. Hän on tullut paikalla tai hän on jopa etuajassa. Eli siirrymme tähän hetken kuluttua, jos George vai sallisi puheenjohtajalle sen, että hän käväise vessassa nopeasti. Eli jos sanomme viiden minuutin tauko ja sitten jatkamme kokousta. Kiitos. Colleagues, if you can take a seat. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua ystävällisesti, niin jatkamme kokousta. Seuraava asia esityslistalla on herra Jarzembowskin neljännes vuosittainen kertomuksemme funktionaalisesta ilmatila lohkoista, eli fabeista. Kuuntelemme ensin, mitä Georgilla on sanottavanaan Tämän jälkeen herra, herra Griffiths kertoo suorituskyvyn tarkastuselimen toiminnasta. Kiitoksia Georgia tänne valikuntamme kokoukseen. Nyt saat puheenvuoron. It's a pleasure. Hyvä puheenjohtaja, hyvä Brian. Ilo ja kunnia on minun puolellani. Edellisellä kerralla kerroin eristyksistä ja eristyksen puutteista, joka liittyy funktionaalisen ilmatilan lohkoisiin. Pari kuukautta ennen aikarajaa neljässä 12. 2012. Voin nyt kertoa teille, missä mennään ja vastaa kysymyksiinne. Nyt salitte, että pidän lyhyen puheenvuoronne. Ensinnäkin täytyy tehdä ero aikaisemman FAB-järjestelmän tai muotoseikkojen ja käytännön välille – Tänään voin kertoa teille, että kehitystä on tapahtunut huhtikuun jälkeen. Kaksi valtioista sopimusta on saatu allekirjoittaa sen jälkeen. Pohjois-Euroopan Nefaba, FABA, jossa on Viro, Latvia ja, muut, ja Suomi ja muut maata, 4.6. tämän kirjoitan, ja myöskin Itämeren FABA, jossa on Liettua, Puola ja 17, Liettua ja Puola, tämän kirjoitan 17. heinäkuuta. Kaksi on kunnossa, kaksi vielä puuttuu. Pari kuukautta on vielä aikaa. Puhumattakaan sitten valtuustosopimuksista kansallisten valvontaviranomaisten välillä ja sopimuksista, jotka on tehty ilmaliikenteen palveluntarjoajien välillä. Kaksi valtuustosopimusta vielä puuttuu. Ensinnäkin Blumed FAB-sopimus ja toisaalta Lounais FAB-sopimus on vielä auki. Italia, Malta, Kreikka ja Malta kuuluvat tähän Blumedin perjantaina 12. lokakuuta Limassonin kokouksessa, jossa käsitellään Single European Sky-aloitetta. Tuo sopimus tullaan allekirjoittamaan. Olin Kreikassa hiljattain keskustelusta tästä elokuussa ja tapasin uuden ja vanhan liikenneministerin Kotsa Hatsidakisin. Hän lähti terveisiä teille kaikille, koska hän edelleenkin muistaa lämmöllä liikennevaliokunnan työskentelyään. BlueMed tulee hoitamaan, mutta Tämä lounais Portugali ja Espanja. Valtioisen sopimuksen allekirjoittamispäivää ei ole vielä julkistettu. Virallisesti on sanottu, että joskus lokamarraskuussa tämä allekirjoitetaan. Katsotaan, miten tässä käy. Tämä vain muoto seikkana. Mielenkiintoisempaa teidän kannalta on, on, ovat konkreettiset äh, tilanteet äh, matkustajien ja lentoyhtiöiden kannalta. Mitä on käytännössä tapahtunut tällä välin? Muistan, että, että tarkoituksena toiminnallisten ilmatilalohkojen osalta, niin kuin Single European Skylottessakin oli. Ensinnäkin parantaa turvallisuutta, merkittävästi myöskin kapasiteettia, kustannustehokkuutta ja ympäristön vaikutusta piti vähentää. Nämä olivat tarkoituksena, tarkoitusperinä. Ja välineet, joilla tähän päästään, ovat näitä faveja, funktionaalisia ilmatilalohkoja. Tässä voidaan näitä kahdella tavalla Nämä ilmatilalohkot voivat pyrkiä optimaalisella tavalla käyttämään ilmatilaa hyväkseen ja toisaalta voidaan optimaalisesti pyrkiä käyttämään tekniikkaa ja inhimillisiä resursseja. Nämä ovat ne kriteerit, joilla arvioidaan konkreettisesti näiden ilmatilalohkojen perustamista. Euroopan komissio, joka on tuossa paikalle, totesi ensimmäinen lokakuuta, että se nyt tehnyt alustavan arvion niistä tiedoista, joita oli saatu ilmatilalohkojen toiminnasta jäsenvaltiolta. Tämä alustava arvio tullaan sitten saama, tähän tulee jatkoa neljässä joulukuuta ja ensi vuodenkin aikana. Tämä komission kertomus on erilainen erinomainen ja sikäli kun voin nyt havaita, niin mitä tuleekin tapahtuman seuraavien kahden kuukauden aikana kaikesta huolimatta. Suurin johtopäätöksen on, että mitään yhtäkään ilmatilohkoa ei ole, joka vastaisi kaikkia näitä tavoitteita. ja monikirjavuutta on sen osalta, miten nämä kukin lohko vastaavat tavoitteita. Oma henkilökohtainen arvioni on seuraava. Meillä on nyt neljä kategoriaa. Ensimmäinen niistä ovat miltein, täytän, miltein täydelliset täytäntöönpanokertomukset, eli Ruotsin ja Tanskan FAB ilmatilalohko on tässä tilanteessa. No, se on ehkä paras esimerkki, tai hyvä esimerkki parhaista käytäntöistä. Kaksi kansallista sopimusta on ikään kuin saanut uuden muodon, koska nyt on löydetty holding-yhtiö, joka hoitaa kahden kansallisen viranomaisen työtä. Ensimmäinen heinäkuuta tämän uusi palvelujen tarjoaja aloitti työnsä ANSP, eli ilmaliikennepalvelun tarjoaja. Ja päätettiin, että huolimatta siitä, missä kansan raja menee, pitäisi olla yhteinen palvelun tarjoaja, ja tässä suhteessa parantamisen varaa vielä on muualla. Ja on sanottu, että olisi hyvä, mikäli Ruotsin ja Tanskan FABA yhdistyisi NEFABiin, eli Pohjois-Euroopan ilmatilalohkoon. Tämä Tanskan lohko ja Pohjois-Euroopan lohko on tehnyt yhteistyötä, mutta tanskalaiset ja ruotsalaiset erosivat tästä, koska sanovat, että muut, maaliset, muut maat etenevät liian hitaasti eivätkä pysty kehittämään konkreettisia ajatuksia. Siksi voidaan sanoa, että Tanskan, Tanska ja Ruotsin ilmatilalohko on miltei täydellinen täytäntöönpanossa osalta. Toinen kategoria minun nähdäkseni, tässä on hieman eri mieltä komission kanssa, on suhteellisen hyvä täytäntöönpanokategoria. Tässä on yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin ilmatilalohko. Miksi tilanne on vain suhteellisen hyvä? Siksi, että siellä on kyllä tehty hyvin paljon työtä ilmatilan hallinnan osalta, silloin kun on kyse ilmatilan liittyvistä toimista, mutta vielä ei ole yhdistetty järkevällä tavalla, optimaalisella tavalla teknisten ja inhimillisten resurssien käyttöä. Tässä suhteessa ollaan vielä jälkijunassa tuolla puolella. Komissio on tarkastellut suoritustasoja ja katsoo, että yhdistyskuningaskunta voisi tehdä työnsä paremmin tehokkuuden osalta, mikäli se haluaisi. Katson, että on kuitenkin tärkeää muistaa tässä yhteydessä, että tämä on hyvä esimerkki, josta voidaan puhua. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Iranin äh, ilmatilan lohkossa pitäisi ryhtyä paremmin yhteistyötä muiden ilmatilalohkojen kanssa, koska tar- mikäli tarkastellaan karttaa miltei kaikki transatlanttiset lennot Keski-Euroopasta menevät yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin ilmatilan kautta. Tässä suhteessa parannusta voitaisiin tehdä. Tämä oli kohta kaksi. Sitten kolmas kategoria olisi minun mielestäni nimeltään osittainen täytäntöönpano. Mitä lohkoja nyt tarkoitan? Tonavan ja Itämeren lohkoja. Tonavan ilmatilan lohko, kuten muistatte, kattaa Bulgarian ja Bulgarian Romanian. Se tuli myöhäisessä vaiheessa vain mukaan, mutta siellä on tehty käytännön parannuksia tai ei ole tehty käytännön parannuksia ilmatilan hallintaan. Itämeren tai Baltian maiden ilmatilan lohko on siinä tilanteessa, että kaksi maata siellä ovat pyrkineet tekemään lähes yhteistyötä ilmatilan lohkoa voivat koostua vain kahdestakin maasta, ja kahden maan on helpompi tehdä yhteistyötä kuin useamman. Suoraan sanottuna Itämeren FABA on tällainen kaikkea muuta kuin ihanteellisessa tilanteessa oleva FABA, koska mikä tarkastellaan karttaa, siellä on Puola siis mukana ja pienen pieni osa Lietton ilmatilaa. Tätä pitäisi uudelleen nyt pohtia tätä kysymystä, ehkä yhdistetään muihin ilmatilalohkoihin. Neljäs kategoria kattaa viisi ilmatilalohkoa valitettavasti. Niiden osalta minun täytyy kyllä sanoa, että tätä täytäntöönpanoa on suorastaan surkeaa. Siellä on valtavia puutteita. Tämä on erittäin surullista kehitystä. Otetaanpa tämä Fabeke ensin. Siinä on Belgia, Alankomaata, Saksa, Sveitsi mukana muiden muassa. Tämä on tärkeää muistaa, koska ne ovat jo allekirjoittavat sopimuksen toinen joulukuuta 2010, siis miltei kaksi vuotta sitten. Kahden vuoden aikana on hyvin vähän kehitystä tapahtunut ja toinen seikka, joka tähän liittyy, on se, että tämä on kaikkein suurin ilmatilalohko, koska se kattaa 55 prosenttia ilmatilasta. Tässä suhteessa edistystä todellakin kaivattaisiin. Aivan totta, että mikäli mukana on kuusi maata, saattaa, tässä saattaa tulla loogisia ongelmia. Tämä on havaittu myöskin rautatiealalla ja erimielisyyksiä on ja myöskin erilaisia käsityksiä tai mielikuvia asioista. Ja, mutta olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että Fabeg-lohko edistyisi ja tekisi yhteistyötä myöskin ilmatilan palvelun tarjoajien tasolla ja muillakin tasoilla. Suuri mittava kokous, jossa olivat kansalliset viranomaiset mukana, järjestettiin Materhornissa viime vuonna. Siellä tarkasteltiin edistysten aikaansaamismahdollisuuksia askel askelta tehokkuuden ja kustannustehokkuuden ja muun yhteistyön parantamiseksi. Sitten Löövenissä järjestettiin toinen kokous ja Löövenin konferenssissa todellisuus oli se, että mitään ei saatu aikaan Materhornin ja Löövenin välillä. Joten uusi työohjelma laadittiin, jotta voitaisiin tarkastella, missä suhteessa parantamisen varaa tai miten suhteessa saataisiin parantamisia, parantamista saataisiin aikaan. Ja sitten Fabeke-lohko. Tämä on tämä Itäva, Itävallan suurruhtinaskunta, Unkari, Slovakia, Itävalta. Ovat siinä mukana mukana on Slovenia ja Kroatia ja Bosnia-Herzegovina, vanha suur-Itävalta siis. Tässä pätee sama tilanne. Seitsemän maan on hyvin vaikeaa päästä yli ongelmista ja päästä yhteisymmärrykseen. Olvat voivat vapaasti valita, minkä suuruisen ilmatilalohkon ne haluavat perustaa. Kaikki voivat täysin vapaasti valita, mihinkä ilmatilalohkoon ryhtyvät. Valtioiden sopimus allekirjoitettiin 5. toukokuuta 2011. Siitäkin on kulunut jo puolitoista vuotta suurin piirtein. Joten uskoakseni aika on ollut kyllä ylin kyllin. Ja on suuri pettymys, että mitään todellista edistystä ei ole saatu aikaan. Lähe, läheisempää yhteistyötä ei ole saatu aikaan, eikä optimaalisella tavalla ole tehty työtä muutoinkaan. Muut kolme ilmatilalohkoa ovat vähäpäätöisempiä, mutta tärkeitä kuitenkin. Nefaba, lohko, totesin teille jo, että se alkoi, aloitti työnsä hyvin myö- myöhäisessä vaiheessa ja hieman tässä nyt häiritsee se, että Nefaba suunnittelee läheisempää yhteistyötä ei vuonna 2012, vaan vuonna 2015. Eikä tällaisella aikajanalla ole tarkoitus tehdä työtä, mutta ainakin työ on nyt aloitettu ja tämä on sinänsä hyvä uutinen, koska tässä on Norja mukana järjestelmässä ja tässä on erittäin hyvä asia. Sitten lounauslohko. Tilanne on suuri pettymys. He aloittivat hyvin varhaisessa vaiheessa ja minä en voi millään ymmärtää, miksi valtiosopimusta ei ole edes allekirjoitettu vielä. Espanja ja Portugali on tässä mukana. Portugalissa tietystikin oli vaalit ja uusi hallitus ja muuta, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että tämän ilmatilalohkon organisoituminen pitäisi, sen pitäisi olla helpompaa. Ja ensi tulevina viikkona tämä sopimus tullaan allekirjoittamaan toivottavasti. Sitten tämä Blue Med-lohko. Poliittisesti ja rahoituksen kannalta tämä on vaikea asia, koska Kreikan ja Kyproksen vaikea tilanne tunnetaan. Mutta ei tämä saa olla mikään tekosyy, koska SAS-2-lainsäädäntö hyväksyttiin marraskuussa 2009 ja kolmen vuoden aikana olisi kyllä pitänyt päästä eteenpäin hyvinkin pitkälti kohti optimaalista ilmatilan käyttöä ja optimaalista inhimillisten ja teknisten resurssien käyttöä kahdella tasolla palveluntarjoajien ja kansallisten viranomaisten yhteistyön osalta. Mitä ajatuksia minulla on tulevaisuuden osalta? Minulla on nyt neljä ajatusta. Ensinnäkin henkilökohtaiset kannanottoni. Katsoin, että olisi hyvä, mikäli tämäkin valiokunta lähettäisi selkeän viestin jäsenvaltiolle ja komissiolle kenties siten, että keskustelua käytäisiin tästä kertomuksesta, Action Force-kertomuksesta, tässä erittäin hienolla tavalla suhtaudumme kerran parlamenttiin julkaistiin lokakuussa, on täysin selvää, että jäsenvaltio että pitää sanoa, että nyt pitää pistää pökköä pesään ja toteuttaa toimenpiteet paljon nopeammin. Ja komissio täytyy selkeästi toteaa, että me tuemme kyllä komissiota, mutta teidän täytyy ryhtyä tarvittaviin rikkomusmenettelyihin vuoden 2013 alkuvaiheessa, koska on täysin päivän selvää, että tulemme kuulemaan komission ajatuksista kyllä kohta, kun tai sitten kun varapuheenjohtaja kallaassa Limassolissa puhuu torstaina, teidän puheenjohtaja menee mukaan Limassolin kokoukseen myöskin puhumaan. Tämä on tärkeä tilaisuus. Uskoakseni on täysin päivän selvää, että tällä välin täytyy todellakin painostaa jäsenvaltioita ja viedä jäsenvaltiot tuomioistuinten eteen, mikäli vuonna 2009 tehtyä sopimusta, joka täysin yksipuoli, yksimielisesti hyväksyttiin neuvostossa ja sai parlamentin suuren emestyksen taakseen, ja se ei vieläkään kolmea vuotta myöhemmin pistetty täytäntöön. Kyllä jotakin täytyy tehdä, koska Lainsäädäntöä ei tehdä pelkästään lainsäädännön vuoksi, vaan talouden vuoksi ja ympäristönkin vuoksi. Parannusta täytyy saada aikaan turvallisuuteen, kapasiteettiin, käyttöön, kustannushyöty, kysymyksiin ja myöskin ympäristövaikutusten osalta. Toinen seikka, joka haluan mainita, on asia, josta kaikki eivät pidä. Minun mielestä meidän pitäisi tukea mahdollisesti kahden nopeuden Eurooppaa, mikäli puhutaan Fabikista ja Fab CEstä. Siksi kunnes Bosnia on siinä vaiheessa, että hallintokysymykset on saatu kuntoon niin poispäin, se, että FAPSEessä Kroatia toimii puheenjohtajana, tai Bosnia toimii puheenjohtajana, niin minun mielestäni tämä on hieman hankalaa. Ja mikäli Fabikinkaan osalta ei vielä kolmen vuoden kuluttua ole saatu mitään yhteenymmärrystä aikaa, niin sitten täytyy kyllä ryhtyä kahden nopeuden toteuttamiseen. Schengen-sopimuksessa ja euroryhmässäkin on toteutettu kahta eri nopeutta. Maat on jaettu kahteen ryhmään. Ne, jotka pystyvät, etenevät, ne, jotka haluavat olla mukaan, voivat olla mukaan. Mikäli kuusi, seitsemän maata ovat samaa mieltä asiasta, ja sitten yksi ei, niin silloin edistystä ei tapahdu. Kolmas viestini teille on se, että teidän täytyy muistuttaa jäsenvaltioita ja toivottavasti myöskin kannustaa niitä – sen osalta, että meidän täytyy todellakin ryhtyä ottamaan mukaan naapurimaita näihin ilmatilalohkoihin. Tässä suhteessa kaksi aluetta ovat erittäin tärkeitä. Toinen on, on Islanti. Se on täysin eristyksissä. Oikeastaan Islannin täytyy tulla mukaan ETA-sopimuksenkin valossa ilmatilalohkoon, koska sen täytyy pistää täytäntöön SHS-lainsäädäntöä kansallisenkin lainsäädäntönsä piirissä ja sen täytyy liittyä ilmatilalohkoon. Sillä on velvollisuus näin tehdä. Jotenkin kuukausia sitten, sitten vierailin Islannissa ja ministeri sanoi, että minun puolueeni ei kannata sitä, että Islanti riittyisi, mutta minä kyllä haluaisin liittyä ilmatilalohkoon. Nyt Islannin täytyy pitää kiinni lupauksestaan minun nähdäkseni. Neljäs tärkeä seikka on se, että ne maat, jotka ovat vielä jäljellä länsi palkanilla mikä tarkastelette minun mietintöni että kertomuksen viimeistä sivua, voitte havaita, että Albania, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo ovat vielä kaiken ulkopuolella. Ja voitte havaita kartalta, ensimmäiseltä sivulta kertomuksesta, niin että ne ovat kuitenkin meidän ilmatilassamme, joten olisi erittäin järkevää pyytää näitä maita mukaan ilmatilalohkoihin. Keskusteluita käydään kyllä parhaillaan, mutta minun nähdäkseni ja minun tietojeni mukaan mitään kirjallista kutsua ei näille maille ole kuitenkaan osoitettu liittyä lohkoihin. Vielä yksi ajatukseni haluaisin teille jakaa. Meidän täytyy tarkastella tilannetta tarkalleen ja pohtia uusia toimenpiteitä, aloitteita mukaan luettuna maisuutta muuttaa SAS-lainsäädäntöä. Mitä nyt äh, pyrin saamaan aikaan on se, että pyrin kehittämään ajatuksia neljällä eri saralla. Jotkut ilmatilan lohkot ovat todenneet, että yhteistyötä ei voida saada aikaan ilmaliikenteen takana navigoinnin palveluntarjoajien tasolla. Ehkä pitäisi poistaa juuri viralliset velvoitteet, jotka liittyvät rajat ylittäviin rajoittavan yhteistyöhön. Ja miten sitten eri imateloukka tekevät yhteistyötä. Tässä on puutteita ja kenties ilmatilalohka voitaisiin äh, vähentää yhdistämään niitä. Ja sitten neljä seikka, tästä Peter puhuu myöhemmin, mikä hän tulee paikalle. Meidän pitäisi sitoa tavoitteita seuraaville kausille, jotta jäsenvaltiot todellakin saisivat hieman vauhtia toimiinsa. Nyt kyse ei pelkästään organisaatiosta, järjestäytymistä, vaan pitää saada myöskin aikaan tuloksia. Tehän tiedätte, että olen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön työryhmän puheenjohtaja. Ja minun olen nyt voinut kertoa teille, että ilmatilalohkoja koskeva tilanne kaikkea muuta kuin täyden, täydellinen edustaja täytyy saada aikaan. Ja ilomielin olen ollut mukana tässä yhteistyötä ja myötävaikuttamassa asian edistämiseen. Haluaisin kiittää Kallasia ja myöskin MOVE-pääosaston henkilöstökomissiosta kaikesta tuesta, jota on saanut työni aikana. Ja toiseksi, koska työni sai hyvin voimakasta tukea myöskin teidän valikunnaltanne, ja tämä on myöskin auttanut minua, kun olen käynyt jäsenvaltioiden pääkaupungissa, jolloin voinut todeta, että parlamentti seisoo minun takanani. Ja koska te olette minua niin hienosti tukeneet, haluaisin ilmaista suuren kiitollisuuteni puheenjohtajalle, koordinaattorille ja kaikille valikunnan jäsenille. Thank you, George. I think we should thank you. Kiitos George. Meidän täytyy kiittää myöskin sinua siitä hyvästä työstä, jota olet tehnyt hyvin vaikeissa olosuhteissa ja ollut tekemisissä hyvin hankalien henkilöiden kanssa jäsenmaidemme hallituksissa. Jos eh, et olisi yhtä päättäväinen kuin olit, niin olisit varmaan luovuttanut. Eh, herra Kallas, kun ehdotti, että sinua pyydettäisiin tähän tehtävään, niin minä vastasin Kallakselle ja sanoin, että no sen parempaa henkilöä et kyllä tähän tehtävään löytäisikään, koska hän on hyvin sitkeä henkilö ja sitkeyttä tarvitaan, kun puhutaan toiminnallisista ilmatilan lohkoista ja näinhän tässä on käynytkin. No sinun syytäsi ei ole, että näitä ilmatilalohkoja ei vielä ole. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että ihmeisiin tarvitaan hieman enemmän aikaa, mutta kiitämme sinua jo siitä, että olet päässyt näinkin pitkälle. Ja olet jo hahmottanut sitä, mitä meidän tulisi tässä tulevaisuudessa tehdä. Sitten mitä tulee siihen, että parlamentti tukee kantaasi, no siihen voin sanoa vain sen, että meidän täytyy nyt odottaa Simpsonin puhetta torstai-aamuna Limassolissa. Varmaankin tulette tukemaan sitä hyvin diplomaattista lähestymistapaa, jonka aion omaksua suhteessa näihin jäsenmaihin torstai-aamuna. No niin, sitten Mathieu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst auch Kiitokset puheenjohtaja. No ensiksi toki minäkin tahdon kiittää kovasti kollegaamme tästä kaikesta työstä. Valitettavasti tässä nyt pelkoni ovat tulleet vahvistetuiksi, koska tilanne ei ole sinänsä parantunut, mutta eihän tämä ole mitään uutta. Me olemme myös saaneet huomata neuvoston muutamia asioita jopa allekirjoittavan, mutta sitten asiat jämähtävät kuitenkin paikalleen. Miten me voisimme neuvostolle nyt välittää sitä tietoa, ettei voi jatkaa tätä rataa? Eli tämmö, tällaisen asenteen omaksuminen on huono asia koska kansalaiset eivät enää usko Eurooppaan tässä kysymyksessä, eivätkä usko, että neuvosto pystyy toteuttamaan sille ohjatut tehtävät alkuukaan. On tietysti koko maailman silmissä nämä turvallisuuskysymykset. Kaikki ovat siitä innostuneita, samoin ympäristökysymyksistä ja niin poispäin. Eli mielestäni nämä asiat todella kuuluvat minkä tahansa hallituksen käsity, käsittämiin, käsittelemiin asioihin, ja silti niitä ei ole saatu aikaiseksi. Eli välitämme aivan väärää viestiä tällaisin toimimatta sinne. Ja meidän täytyy tietysti sitten maksaa näistä virheistämme. Meidän täytyy todella nyt vahvistaa viestiämme ja meidän täytyy inttää tämän asian puolesta usein ja usein, koko ajan, joka yhteydessä. Täytyy myös kertoa kansalaisille, ettei tässä voi vaan nyt vain heidän kanssaan leikkiä, koska tässä on kyse kansalaisten luottamuksesta. Mielestäni on hyvä tämä kahden reitin, kahden nopeuden vaihtoehto. Ne, jotka ovat innokkaampia menevän eteenpäin, voivat näin tehdä ja näin tämä auttaisi sitten ilmatilalohkojen hyväksymisessä ja sitten taas ne, jotka ovat hitaampia, niin voivat sitten edetä nopeammin. Hyvät esimerkit kyllä aina kannustavat, eli sitten ne, jotka pääsisivät nopeammin eteenpäin, voisivat kannustaa niitä, jotka ovat edenneet hitaammin ja näin me sitten annammekin viestin ja neuvot komissiolle siitä, että on nyt pyrittävä saamaan liikkeelle kaikki mahdolliset keinot tämän ehdotuksen loppuun viemiseksi. Ja myös komissiolle täytyy välittää viesti siitä, että me todella täällä odottelemme jo tulevien viikkojen aikana selkeää viestiä komissiosta. Me olemme ihan nyt odotuskannalla täällä ja äh, Brianin ja mahdollisesti komission jäsenten viestit ja puheenvuorot seuraavien viikkojen aikana osoittavat selvän viestin jäsenvaltioiden suuntaan. Mielestäni me emme voi unohtaa nyt ja, ja jättää tätä äh, junaa vaan kulkemaan yksikseen. Meidän täytyy vaatia myös edistysaskelia seuraavien viikkojen aikana. Emme voi vain jäädä odottelemaan. Äh, meidän täytyy nyt todellakin kääriä hihat ja ryhtyä töihin. Ja sitten vielä vielä lopuksi näistä toiminnallisista ilmatilalohkoista lohkoista sen verran, että kaikki tiedämme, minkälaisia vaikeuksia. Niiden eh, edellä on. Meidän täytyy tietysti vilpittömästi myöntää, että osa vaikeuksista kyllä liittyy niihin ihmisiin, jotka ovat työssä näissä yksiköissä. Nimittäin muistan ne keskustelut, joita olemme käyneet eri operaattorien kanssa. Ja tästä ongelmasta täytyy myös pyrkiä pääsemään eteenpäin ja löytää vähän hedelmällisempiä työmuotoja. Me emme saa nyt vain jumiuttaa ja monimutkaistaa tätä asiaa, vaan meidän pyrkii nyt, tulee nyt pyrkiä löytämään jonkunlainen elinvoimainen ratkaisu ongelman käsittelemiseksi ja tehdä selvät, saada selvät sävelet siitä, että kyse on sel- näistä toiminnallisista ilmatilalohkoista, joiden täytyy itse pystyä päättämään toimintamuotonsa. Minun mielestäni tämä on se, miten FABI toimivat. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin eh, kiittää Georgia tästä alustuspuheenvuorosta ja kaikesta siitä, mitä hän on viime aikoina tehnyt. On totta, että edistysaskeleita on otettu, mutta valitettavasti asetetut tavoitteet, niitä ei kuitenkaan ole saavutettu. Aivan erityisesti tässä viittaan näiden ilmalokalueiden perustamiseen. Eli meidän täytyy keskittyä nyt seuraaviin askeleisiin, siihen mitä tulevina kuukausina täytyy tehdä. Ja tässä meidän täytyy kääntyä aivan erityisesti komission puoleen. Ja kuten Matjokin sanoi, niin me toivoisimme, että komissio kertoo meille, mitkä sen aikeet ovat. Lainsäädäntöä ei ole noudatettu ja mitä nyt sitten tapahtuu komission tulisi kertoa meille, mitä se aikoo tehdä, jotta se voisi pakottaa jäsenvaltiot pitämään kiinni lupauksistaan ja vastuistaan. Ja olen samaa mieltä myöskin ehdotuksesta, jonka Jartsenbovski teki ja siinä kun hän sanoi, että tietyissä asioissa, tietyissä tapauksissa on menty eteenpäin ja tietyissä on tiettyjä esteitä, mutta tulisi myöskin antaa lupa niille, joilta löytyy tahtoa edetä, niille tulisi antaa mahdollisuus edetä. En tiedä, miten tämä voitaisiin toteuttaa, mutta tärkeää olisi se, että saataisiin käytännössä edistysaskeleita aikaiseksi. Ja sitten kun puhuimme tästä koordinaattorien keskuudessa, niin me totesimme, että työtä on vielä valtavasti tehtävänä ja ehkä olisi hyödyllistä, jos me suosittelisimme komissiolle sitä, että Jartsenbovskin mandaattia pidennettäisiin, tietenkin jos hän toivoo, suostuu tähän koska emme me vuoden loppuun mennessä tätä asiaa onnistu viemään päätökseen. Eli meidän tulisi ehkä koordinoida tätä toimintaa ja komission tulisi myöskin kertoa meille säännöllisesti siitä, miten tilanne on kehittynyt. No tietenkin tästä mandaattikysymyksestä voimme keskustella, mutta minun mielestäni Jartsenbovskille tulisi antaa riittämät toivivaltuudet, jotta hän voi mennä asioissa eteenpäin. Eli jos kollegat ovat samaa mieltä, niin tämä olisi minun ehdotukseni ja minun mielestäni tämä olisi hyvä asia. Sitten Georg, minulla on sinulle kysymys fabekeista. Mikä on se suurin este? Koska jos saavutetaan Fabekin tavoite, no sehän on jo aika paljon. Puolet tiestä olisi jo tuolloin kuljettu, eli mitä ovat ne suurimmat esteet ja miten te näette tämän asian kehittyvän? Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Georg Jarzembowskille tästä kertomuksesta. Tämä kuulostaa siltä, että voimme luottavaisia näiden kaikkien ongelmien osalta, joista kuulemme, niin kuin edustaja Jökin totesi. Tässä päätetään hyvin monista seikasta, mutta voidaanko niitä pistää täytäntöön? Esimerkiksi rautatiepaketin yhteydessä ja yhteensä eurooppalaisen ilmatilan osalta Single European Sky-hankkeen osalta vaikuttaa siltä, että nämä säännökset eivät ole edes sen arvoisia kuin se paperilla ne on kirjoitettu, jos ei pistä täytäntöön sääntelyn osalta. Loppujen lopuksi komissio on aina sopimusten valvoja. Me kenties haluamme asioita, mutta sitten neuvosto ei välttämättä ole samaa mieltä ja usein halutaan pitääkin myöskin toiseusperiaatteesta – Kansalaiset, kansalaisten pitäisi voida lähteä siitä olettamuksesta, että Euroopassa lentokoneet lentävät yhtä hienosti ja hienolla tavalla kuin mitä parhaissa esitteissä lukee suorintamalla sitä reittiä. Päällekkäisestä työstä täytyy päästä eroon ja kustannuksia täytyy voida säästää. Mikäli Euroopassa ei saada aikaan tätä, koska palapeli koostuu niin monista pienistä paloista, niin kysehän on todellakin pienistä palapelin palasista, niin mikäli emme tässä onnistu saamaan aikaan yhteisymmärrystä, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Me, me, me emme voi mitenkään selittää kansalaiselle, että miksi ei tämä onnistu. Me täytyy saada aikaan. Tietystikin voidaan sanoa, että täytäntöön panossa on ongelmia, mutta Kyllä edistyä silti pitää. Olen täysin sen puolesta. Niin kuin edeltäkin totesi, että meidän täytyy voida pidentää Jarsenboskin mandaattia. Koordinaattorien keskuudessa on keskustelu käyty näistä seikoista ja nähdäkseni komissionkin täytyy tehdä oma tehtävänsä. Täytyy tarkastella, miten asia etenee ja mitä tapahtuu, mikä täytäntöpano ei toimi. Kahden nopeuden lähestymistapa on hyvä ehdotus. Fabekin osalta. meidän kulmefabrikin. miten tämä onnistuisi käytännössä. Ranska ja Saksa ovat tässä kaksi suurta, jotka ovat mukana Mantteranen kokouksessa ja lupasivat paljon, mutta eivät tehneet mitään. Oma hallitukseni on monia keskusteluja käynyt ja tiedän, mitä saksalaiset sanovat ja tiedän, mitä ranskalaiset sanovat, että saksalaiset sanovat, että Ranskan, Ranskalla on huono systeemi ja Ranskan täytyy tehdä muutoksia ja sitten Ranskassa sanotaan päinvastoin. Joten konkreettinen kysymys vielä lopuksi. Sitten ilmatilan valvontaa Ranskan ja Saksan välillä. Voidaanko tässä saada aikaan lähentymistä ilman, että kumpikaan osapuoli menettää kasvojaan? Edustaja Lichtenberger. Kiitoksia paljon, kiitoksia paljon entiselle kollegallemme hänen erittäin hienosta raportistaan. Pieni toiveen poikana minulla olisi. Kun te puhutte fab niin älkää sanoko vanha suur-Itävalta – koska tämä on yksi syy siihen, miksi tämän Fabin osalta ei ole onnistuttu, koska kummallakin puolella on vielä kaunaa jäljellä. Tämä, tästä täytyisi päästä nyt yli. Esimerkillistä on se, että ilmatilan lohko, jossa on mukana monia pieniä valtioita – pystyy toimimaan, koska tämä mahdollistaa sen, että läheisempi yhteistyö tuottaa hyötyä. Ja tarkoituksenahan oli, että luotaisiin suurempia yksiköitä. Mutta mikäli tässä nyt ei onnistuta, niin tässä mennään hakoteille. Esittäisinkin kysymyksen teille. Mitkä ovat suurimpia esteitä yhteistyölle? Tietystikin vaikeuksia syntyy siitä, että mukana on maita, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita, mutta siitä huolimatta olen kuullut, että unionin sisälläkin, sisälläkin yhteistyössä on hyvin paljon kitkaa. Entä sitten sotilaalliset alueet, suoja-alueet tai suljetut alueet, miten näiden osalta on saatu edistystä aikaan? Välillähän tilanne näytti jo suhteellisen lupaavalta. Ja sitten äh, Kaakkois-Euroopan lohko. Onko siellä jotenkin taka puhe tarkoittaa myöskin luoteensa Euroopan lohkoa. Onko siellä Gibraltar edenkin ongelman häntä, sanoi Kaakkois-Eurooppa Itävarassa. Sanotaan, että aina on joku vastarannan kiiski. Aina putkahtaa ongelma oppilas ikään kuin esiin, kun on kyse ilmatilalohkojen perustamisesta tai edistämisestä. Rova Meissner totesi, että pitäisi todellakin keskustella siitä, pitäisikö teidän mandaatteenne pidentää. Niin minä ymmärsin. Etkö sinä sanonut niin? No sitten minä ymmärsin väärin. No, oli miten oli. Uskon, että meidän pitäisi todellakin pitää painostusta yllä. On tarpeellista vihdoinkin ratkaista ongelmata ja miten päästään eron kansallisesta egoismista. Tämähän on kaikkein pulmallisin juttu tässä. Miten Saksan ja Ranskan välillä esimerkiksi saadaan asiat hoidettua siten, että tässä kumpikin ei vain syyttele toista. Tämä on minun suuri huoleni Mikäli ilmatilalohkeen suhteen päästään sellaiseen tilanteeseen, että viranomaisten välillä ei saada aikaan vahvistettua yhteistyötä, niin, niin Shakespearein sanoin voitaisiin sanoa, että tämä on kyllä aivan turhaa lemmen leikkiä tällainen. Ja Kramer. immer, wenn... Pyysin puheenvuoroa, koska minusta on aina hienoa, että Jarsenboski on paikalla. Tällä kertaa emme ole edessä tässä kiistakumppaneita, vaan samalla puolella. Ajat ovat muuttuneet, mutta jo muinoin totesin, että nyt, nyt annettiin hieno tehtävä aivan oikealle henkilölle. Täällä puhuttiin mandaattinsa pidentämisestä ja toivottavasti näin myöskin tehdään. Mielipuolista näiden ilmatilalohkeen osalta on se, että tässä säästettäisiin rahaa ja parannettaisiin turvallisuutta ja ympäristöä suojeltaisiin. Ja nämä ovat kaikki Euroopan unionin perimmäisiä ta- tarkoitusperiä, mutta vain yhden osalta on onnistuttu. Ja täällä mainittiin Kreikka. Mehän tiedämme hyvin, että Kreikassa on suuria taloudellisia ongelmia. Ja tämä on ristiriidassa sen kanssa, haluammeko säästää rahaa vaiko edelleenkin nostaa esimerkiksi arvonsa veroa. Samalla näiden ilmatilalohkojen perustamisen voitaisiin säästää rahaa. Niin miksi tällaisen ei ryhdytä? Tätä en ymmärrä. Ranska ongelma tunnetaan. Kaikki haluavat rahaa ja kaikilla on rahoitusongelmia, mutta kuitenkin ilmatilalohkoista on pelkkää hyötyä ja sitten huolimatta niiden perustaminen onnistu. Heti kun joku maa sanoo, että meillä ei ole rahaa, koska meillä on rahoituskriisi, niin rahoituskriisiä voitaisiin hoitaa juuri tällaisten toimien kautta ja samalla voitaisiin päästä niihin kolmeen muuhun tavoitteeseen. Minä olisin kuulla lisää argumentteja miten voitaisiin äh, saattaa häpeään nämä, jotka eivät äh, tee kunnollista yhteistyötä, minä kolmen vuoden kuluttuakin asioita hoitamatta. Ja tämän kolmen vuoden ajan nämä maat olisivat voineet säästää jo rahaa, niin miksi eivät sitten ryhtyneet tuumasta toimeen? Michael, before... Kiitos. Michael, ennen kuin annan puheenvuoron Georgeille ja komissiolle, niin sanon itse muutama sanon, että tässä heijastelen sitä, mitä muutkin ovat sanoneet. Minun mielestäni mandaattia tulisi pidentää ja puhumme tästä komissiolle suoraan kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että työtä ei ole vielä saatu päätökseen, se ei ole sinun syysi. Ja toiseksi en oikeastaan keksi ketään parempaa, joka sen saisi tehdyksi. Eli minun mielestäni tämä on tärkeä ehdotus, jonka Said teki ja joka tässä nyt tuli huomioiduksi. Jos nyt tarkastellaan ministerikokousta, mistä tässä on kysymys? Minä en tiedä, mit, mitä, mikä meillä on edessämme, kun me puhumme ministerineuvoston kanssa. 25 vuoden parlamenttivuoden ajan en ole tavannut petturimaisempaa neuvostoa kuin nyt. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan näistä ilmalohkoista. Voisin antaa koko joukon liikenneasioita, jossa neuvosto on luvannut, laittanut nimensä paperiin, antanut lupauksensa ja sitten tehneet yhtään mitään. Eivät yhtään mitään. Oliver Cromwell, kun häneltä kysyttiin Karle ensimmäisestä ja hänen lupauksistaan uudistaa parlamentti, niin hän sanoi, että nämä lupaukset ovat kuin piirakan äh, päällys. Se menee helposti rikki. Ja tästä tässä on kysymys tämän neuvostonkin, tämänhetkisen neuvoston kanssa olen sanonut aikaisemmille puheenjohtajamaille, kun he ovat tulleet tapaamaan minua ennen puheenjohtajakauden alkua, olen sanonut, että me emme suoraan sanottuna luota teihin enää. Eli ihan sama, mitä ehdotuksia puheenjohtajakaudellanne teette, niin me emme luota teihin Tähän tilanteeseen ollaan nyt ajauduttu neuvoston ja parlamentin välillä tällä osa-alueella ainakin. Eikä tässä ole ainoastaan kysymys tästä osa-alueesta, jossa siis emme neuvostoon luota. Mutta tässä nyt ollaan. Neuvosto luennoi budjettisäästöistä yhtäältä, kuinka täytyy leikata 150 miljardia ja tässä on yksi alue, jossa jos toteutettaisiin se, mistä on jo sovittu, niin voitaisiin säästää enemmän kuin 150 miljardia pitkällä aikavälillä. Mitä neuvosto tekee? Ei mitään, ei yhtikäs mitään. Sen takia, koska he piiloutuvat omien kansallisten rajojensa taakse. Ne meistä, jotka uskoivat siihen, että Berliinin muurin kaatuminen vuonna 1989 saisi jotakin muutoksia aikaisin, niin nyt on kyllä usko mennyt, koska meillä on nyt 27 Berliinin muuria, jotka jäsenvaltiot ovat pystyttäneet. Tässä ollaan tänä päivänä. Sanon komissiolle, uusi lainsäädäntö ei. Ei, sanomme ei uudelle lainsäädännölle. Tämä kelpaa meille aivan hyvin. Viekää maat oikeuteen. Mikä on se päivämäärä, mihin mennessä maiden olisi tullut allekirjoittaa? Se pitää valmiina 5. joulukuuta 2012. Haluan, että 5. joulukuuta haastatte maat oikeuteen. 5. joulukuuta haluan, että viette heidät oikeuden eteen koska jos ette näin toimi, niin tämä joukko maita ei tule tekemään yhtäkäs mitään. Onko selvä? joka tapauksessa. Niin an, ajoin antaa komissiokin puheenvuoron, mutta ole hyvä. I think you're going to do the speech uh, Limassol in this direction. Niin eiköhän tähän suuntaan kannata puhua Limassolissa. Siellähän on liikenneministerit paikalla. Uskon, että me kaikki yksimielisiä olemme tässä asiassa, tuemme sinua ja jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimiin ja parlamentti täytyy tätä vaatia. No niin, saitte hieman esimakua Simpsonin Limassolin puheesta. Like a... Tässä kuvaan neuvostoa krokotiiliksi. Se eh, siinä kelluu pinnan alapuolella näyttäen viattomalta ja sitten kun se haluaa iskeä, niin se iskee ja näin neuvosto tekee näin petoksellisia he neuvostossa ovat. No niin, komissio, haluatteko sanoa jotakin ennen kuin annan puheenvuoron Georgeille Griffithsille? Um, uh, good morning. Kiitos puheenjohtaja, hyvää päivää kaikille. Ihan lyhyesti ensiksi komission puolesta kiittäisin Jarzembovskia tästä mainiosta työstä. On ollut jo pitkä arviointikausi kyseessä. Ja nyt me olemme siinä vaiheessa, että pääsemme arvioinnissa jo loppuun ja meidän täytyy siitä tehdä johtopäätöksiä. Teidän viestinne on oikein selkeää ja komission jäsen kyllä pyrkii menemään tätä, tähän suuntaan ja velvoittamaan nämä valtiot toimimaan, mutta siihen tietysti menee kauan aikaa, erityisesti tällä nopeudella, koska meidän me tarvitsemme selkeän oikeuspohjan tähän ja tähän tuomioistuinkin puuttuu. joka tapauksessa meillä nyt on mahdollisuus keskustella tässä Limassolissa ja samanaikaisesti meidän täytyy edetä jäsenvaltioiden painostamisessa. Meidän täytyy jatkaa työtämme myös sen pohjalta, miten pääsemme esteistä eroon ja tämä ehkä onnistuu tämän suvereniteettiajatuksen pohjalta. Eli tämä asia on myös tietysti pöydällä, mutta hyvin vaikea ratkaista. Kiitos. These guys have signed up he ovat allekirjoittaneet tämän Himskatin asian. Ja sitten puhutaan itsemääräämisoikeudesta. He ovat allekirjoittaneet tämän. He olivat sitä samaa mieltä ja ruksattiin kaikki ne asianmukaiset laatikot ja sanottiin, että itsemääräämisoikeutta ei voida käyttää silloin, kun tarvitaan. Tässä on kysymys oikeudellisesta sopimuksesta. Ja no te sanotte, että seuraavalla kerralla, mutta siihen menee vielä kauemmin, jos ette lähde liikkeelle 5. joulukuuta. Eli jonkun täytyy tuoda nämä jäsenvaltiot ruotuun minun näkökulmastani näyttää siltä, että meillä on järjestelmä, jossa jokaisen täytyy pitää kiinni säännöstä lukuun ottamatta jäsenvaltioita. Emmekä me tätä voi hyväksyä, George. Well, uh, thank you very much. No, kiitokset. Kiitos uh, tästä tuesta. Niin varmaankin nyt asiaa pitää mennä komission päätettäväksi. Minä olen kuitenkin valmis viemään tämän loppuun, koska inhoan kesken jääneitä töitä. No, minä olen sitä mieltä, että me olemme yksimielisiä siitä, että meidän täytyy nyt tämä rangaistusmenettelyt myös saada käyttöön. Tietenkään se ei ole kovin helppoa. Meidän täytyy edetä varovasti ja esittää tietysti kaikki ajatuksemme komissiollekin tästä, mutta uskon, että varapuheenjohtaja kyllä varmasti saa tästä vietyä selkeät viestit eteenpäin torstaina Minun mielestäni tässä nyt ei kannata tästä yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilaa kolmospaketista niin paljon puhua, koska emme tiedä toimiiko sekään. Joka tapauksessa mielestäni täytyisi nyt pohtia alo, uusia aloitteita. Se, mitä te sanoitte, oli hyvin tärkeää. Nimittäin yksi avainongelmista yhteistyön järjestämisessä ja ja sitten näiden ilmaliikennepalvelun tarjoajien eh, integroimisessa on nimenomaan se, että on eri lainsäätöä, säädäntöä työllisyyteen, eh, eläkkeisiin ja palkko, palkkioihin ja sen sellaisiin yhtiöstä toiseen. Eli tässä on hyvä ajatus, hyvä aloite edetä asiassa. No minun ajatukseni on juuri se, että liikenneministerit nyt eivät suhtaudu tähän riittävän, eivät suhtaudu vakavasti tähän. Ne eivät esitä poliittisia kysymyksiä eivätkä tartu asiaan. He pelkäävät liikaa toimielinten intressejä ja sitten myös työnantajien intressien puolesta. Jos me nyt katsomme esimerkiksi tuota Fabekia, niin yksi ilmatila kysymys, jonka olen kuullut. En ole varma, onko tämä tarina nyt niin totta, mutta olen kuullut, että kahden Euroopan kaupungin välillä oli ongelmia suorasta lentoreitistä ja jos nyt mennään suoraan, niin sitten toinen menettää rahaa. E-, e-, näin väitettiin, eikä tämä nyt voi olla totta. Eli täytyy miettiä yhteisiä käyttäjämaksuja, ettei tarvitse kierrellä jostakin, koska joku ANSP-liikenteen palvelun tarjoaja ei halua menettää rahaa. Ja mielestäni tässä nyt toinen tärkeä äh, kysymys tämän ministeri ministerien poliittisen tahdon rinnalla on se, että me tarvitsemme kaikki tasot tähän ta- valtion tasoon ja sitten myös viranomaistason kaikki tähän mukaan. Me haluamme nyt todellakin tehdä tätä työtä ja saada tämän aikaiseksi ja tämä henki on nyt menetetty. Ja sitten jos palaan tuohon Farbeckiin ja ilmatilaan nyt vielä uskon, että aika paljon parannettavaa on vielä ja pääkysymys on se, miten löydetään selkeä tiekartta yhteistyöstä ilmaliikennepalvelutarjoajien integroimiseen asti. Ja tässä nyt on vielä kaksi vuotta keskusteltu. Ranskalaiset halusivat valtion tason hallintokorporaatin ja toiset sitten taas halusivat muulla tavalla järjestetyn ilmaliikennepalvelun tarjoajan. Joten tässä syntyy selvä ero suoraan, eikä siihen ole löydetty ratkaisua kahdessa vuodessa. Mennään Matterhornin niin kokousta ja Löveniin ja mihin sattuu. Ja tuossa nyt jo syyskuussa oltiin aika lähellä, kun pyrittiin löytämään yhteinen yksi yritys, mutta sitten ei tiedetty minkälainen saksalaismuotoinen vai sitten osakeyhtiömuotoinen Ranskasta. Ei päästy edes koko holding-yhtiön rakenteesta yhteisymmärrykseen, joten asia taas siirtyi eteenpäin. Ja tämä on todella ministerien poliittisen tahdon kysymys. En nyt luettele, mitkä ministerit ovat kyseessä, mutta jotkut sanovat, että minun kansallinen palveluntarjoajani on niin vahva, ettei siitä tule mitään ongelmia. Jotkut toiset sitten sanovat, että jos nyt ryhdytään muuttamaan jotakin, niin sitten uhataan lakolla, enkä sitäkään tahdo, koska pääministeri tappaa heti minut, jos tällainen lakko tulee, joten en liiku tästä piiruakaan, joten kyse on nimenomaan poliittisesta rohkeudesta. Ja tärkeää on nyt ottaa huomioon nämä kaikki näkökulmat ja työnantajien näkökulmat myöskin. On olemassa esimerkkejä näistä ilmatilalohkoista, jotka toimivat suhteellisen tehokkaasti joissain toisissa toisissa ilmatilalohkoissa taas näistä asioista ei puhuta ja silloin on eh, työntekijöiden kanssa ja silloin tietysti työntekijät eh, vastustavat kaikkea, koska pelkävät menettävänsä eläkkeensä ja työnsä ja mitä tahansa. Joten tämän tyyppinen yhteistyö ministeriöiden ja järjestöjen mukaan luettuna ammattiliitot pitää ottaa mukaan. Ammattiliitot tuskin eivät vastusta tätä vahvasti, he eivät varmastikaan puolesta, mutta eivät ole synkästi vastaankaan. Eli tässä täytyy nyt jollain tavalla yhteistyötä kehittää ja saada kaikki mukaan mukaan. Ja sitten tuosta FAPS, FAPSesta tässä nyt kohta jo aikakin loppuu, mutta FAPSeessa on se tilanne, että koska on kyse uusistakin valtioista, jotka ovat luoneet omia ilma-alusten valvontakeskuksiaan. Joissain valtioissa taas on enemmän väkeä kuin tarvitaan, toisissa liian vähän. Miten tässä sitten toimitaan? Tässä on juuri tuo suorituskykyongelma ja kustannustehokkuusongelma, joihin täytyy löytää ratkaisu. Tämäkin liittyy tietysti poliittiseen tahtoon ja meidän täytyy kuitenkin nyt tähän suuntaan pyrkiä ja ponnistella. Mitäpäs vielä pitäisi sanoa? Varmaankin nyt jo tiedätte pääviestin, mutta Fabekista meillä on myös ongelma ongelma tästä muovista. Se on oikein hyvä keskus sinänsä. se on Belgian, Saksan, Luxemburgin ja Alankomaiden yhteinen. Ranska ja Sveitsi ajattelevat liittyä tähän, mutta ongelma on se, että onko tämä lentoliikenteen hallinnointikeskus vai pikemminkin valtion ohjaama ilmaliikennepalvelun tarjoaja. Enkä tiedä, mitä mieltä tästä pitäisi nyt olla. No joka tapauksessa kiitos tästä ja aina aina voitte ottaa minun uudestaan yhteyttä. On ollut suuri ilo tehdä työtä. Voitte varmasti tutkia tätä kertomusta vielä tarkemmin. Siellä voidaan varmaan löytää vielä montakin keskustelun aihetta siitä, mitä omissa valtioissa oikeastaan tapahtuukaan. Mutta kiitos joka tapauksessa. Kiitos George. Ja nyt sitten herra Griffiths suorituskyvyn tarkastuselimestä. No, kun ei suorituskyvykyä ole, niin mitä sitten, miten sitä sitten voidaan tarkastaa, mutta ehkä te valotatte tätä. Kiitos puheenjohtaja. On suuri ilo puhua ihmisille, jotka tukevat yhtenäisestä eurooppalaista ilmatilaa. On todella ilo olla täällä erityisesti Jartsenbovskin kanssa. Voisin puhua lyhyesti muutamasta avainasiasta. Kun puhuin teille viimeksi, niin te halusitte, halusitte tietää edistysaskeleista tässä suorituskyvyn tarkastuksessa. Te halusitte tietää, oliko se määräaikainen ja otettaisiinko lisäaskeleita. Ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että ne 29 suunnitelmaa, joita me tarkastelimme, ne on, nyt, ne on nyt hyväksytty mutta tavoitetta ei ole saavutettu. On aivan selvää, että tavoitetta ei ole saavutettu siellä on hienoisia puutteita, mutta kuitenkin puutteista voidaan puhua. Mutta tämä on jo mm, mm, mitä tulee näihin suosituksiin, joita alun perin tehtiin, niin äh, tässä on kysymys suuresta alennuksesta, koska suunnitelma oli paljon kunnianhimoisempi jäsenvaltiot ovat hieman vesittäneet näitä kunnianhimoja meille suunnitelmia jättäessään. Ja tämä menee samaan suuntaan kuin mistä George puhui. Me odotimme rakenteellisia uudistuksia tässä ensimmäisessä vaiheessa, jotta siinä vaiheessa kun päästäisiin toiseen vaiheeseen, jota me ryhdymme suunnittelemaan nyt, niin olisi ollut jo etuja nähtävissä. Mutta nyt niitä ei ole nähty. Me olemme vieneet tämän tarkistuksen juuri päätökseen. George kertoi teille näistä. Me tarkastelemme ilmatilaa lohkoa, suorituskykyjä, eikä siellä kovinkaan paljon edistysaskeleita ole tässä vaiheessa. Ja tästä pääsemmekin siihen, missä nyt ollaan. Me olemme nyt ryhtymässä valvomaan jäsenvaltioita järjestelmä käynnistettiin viime kuussa ja kun tällä viikolla validointiprosessi on viety päätökseen, niin kaikki valtiot ovat mukana ja tätä tietoa ryhdytään julkistetaan pikkuhiljaa, joten näette sitten, miten jäsenvaltiot ovat suoriutuneet. Eli myöhemmin tällä viikolla Limassolissa saatte edistyskertomuksia. Sitten me olemme myöskin saaneet aikaiseksi komission kanssa hyvän ohjelman, jolla hoidetaan eh, tämä asia, josta puheenjohtaja puhui eh, alkuun. Eli kun joku ei toimi, niin voidaan vihasta oikeuteen. Eli komissio on tässä lähtenyt liikkeelle meidän puolestamme. Systeemijärjestelmä järjestelmä on hyvin tehokas, eli se kyllä toimii. Eli tässä me olemme saaneet eh, komissiolta tukea, erinomaista tukea. Nyt me olemme käynnistämässä suurempaa työosiota ja tässä jäsenvalti jäsenillä voi olla suurin vaikutus, koska tämä uusi ö, viitekausi, sitä ryhdytään suunnitel- suunnittelemaan nyt. Se jatkuu vuoteen 2015 ja me odotamme, että kaikki jäsenvaltiot kantavat kortensa kekoon. Ja aivan erityisesti ne kolme jäsenvaltiota, Ranska, Saksa ja Iso-Britannia, jotka eivät ensimmäisellä kierroksella osallistuneet, niin odotamme, että nyt ne lähtevät mukaan. Tämän komissio on tehnyt näille maille tehnyt selväksi ja myöskin me omien kertomustemme kautta on tehty selväksi se, että nämä maat eivät ensimmäisellä kierroksella osallistuneet ja nyt odotetaan, että ne lähtevät suunnittelukauteen mukaan. Ja tämä suunnittelukausi tullaan jakamaan osiin. Ensinnäkin on perusskenaario, perusskenaario, jonka me kaikki toteamme joka päivä, eli se vähimmäistaso, joka saavutetaan. Mutta sitten jos me tarkastelemme rakenteellisia muutoksia ja kun kuuntelin täällä käytyä keskustelua, niin tässä teillä on vaikutuksen varaa. Me tarvitsemme rakenteellista muutosta, jotta etuja saadaan. Eli me tulemme suunnittelemaan sitä, mitä tulisi tapahtumaan, jos me saamme kaikki rakenteelliset muutokset aikaiseksi, jotta voidaan asettaa tavoitteet. Ja sitten me suunnittelemme myöskin teknologiasiirtymää. Tämä on osa CESAR-pakettia ja olen kirjoittanut CESAR-ohjelman johtajalle ja olen pyytänyt häneltä sitä, että hän joulukuun loppuun mennessä toimittaa minulle sen materiaalin, jota tarvitsen suunnitteluprosessissa jotta meillä on jonkinlainen ajatus siitä, mitä Cesarilta uudella ohjelmointikaudella on odotettavissa. Ja sitten me tulemme seuraavassa vaiheessa yhdistämään nämä eri siirtymät, ja tässä tulemme olemaan kunnianhimoisia. Ja tämä työ viedään päätökseen ennen vuoden loppua sitä täydennetään juuri loppuun viedyllä työllä, eli RP. Me annoimme komissiolle neuvoa ja se, tämä asiakirja on toimitettu komissiolle ja se on äh, julkistettu yhtenäisen ilmatilan komiteassa. Eli edistysaskelia otetaan. Ja äh, tässä on kysymys monista niistä asioista, joista tekin puhutte, ja tässä on äh, tiivis yhteys minun ja Jartsenbovskin kanssa. Me käymme tiivistä vuoropuhelua siitä, mitä voidaan saavuttaa näiden eri ilmatilojen suhteen. Mutta tällä hetkellä me odotamme jäsenvaltioita paljon enemmän kuin mitä ne tällä hetkellä tekevät, jotta me saavutamme nämä kunnianhimoiset ja haastavat tavoitteet. Kiitos. Kiitos herra Griffiths. Onko jäsenillä kysymyksiä, kommentteja? Minulla on yksi. No tämä ehkä vaikuttaa niin ilmiselvältä kysymykseltä, mutta esitänpä sen kuitenkin. Miksi jäsenvaltiot ovat alisuorittaneet? I don't think I need to repeat. Ei minun tarvitse varmaan toistaa samaa vuoropuhelua, jota käytiin aiemmin. Te jo hyvin kiteytitte sen, miksi alisuoritumista on. Tehän painostatte jäsenvaltiota jo. Minä voin tehdä tätä vielä suuremmassa määrin. Jäsenvaltioiden pitäisi suoriutua paljon paremmin kuin tähän saakka nyt ei ole suinkaan päästy lähellekään tavoitteita ja pyrkimyksiä. Kun tarkastelemme standardi toimenpiteitä ja hintaeroa Yhdysvaltain ja Euroopan välillä, niin aloitushinta oli 100 euroa per lento. 2014, mikäli pidetään kiinni lupauksista, päästään noin 690, mutta hyvin pitkä tie vielä edessä ennen kuin tuohon päästään. Samanaikaisesti liikenne vähenee. Meidän täytyy sanoa puheenjohtaja, että kyse ei ole pelkästään kansallisista viranomaisista, jotka eivät toimi kunnolla, vaan myöskin lentoliikenteen harjoittajat ovat suoriutuneet. Niillä on tiedossa kätevämmät reitit, mutta niitä ei välttämättä aina käytetä. Emme tiedä vielä mistä syystä, mutta tätä tutkitaan. Perusvastaus on siis poliittisen tahdon puute, joka on se todellinen kompastuskivi. Komissio. Haluatteko lisätä jotakin? Ei ole pakko, mutta annan teille kuitenkin mahdollisuuden. Kiitos puheenjohtaja. Niin vain lyhyesti voisin vain vahvistaa sen, mitä Peter sanoi. Eli teemme tiiviisti yhteistyötä suorituskyvyn tarkastuselimen kanssa. Ja jäsenvaltioiden täytyy tosiaan toimia näiden suunnitelmien pohjalta. Ja tuo nämä pelisääntöjen määritelmä seuraavalle viitekaudelle täytyy saada aikaiseksi. Varmasti tiedätte, että tämä suorituskyky on kulmakivenä koko yhteisen eurooppalaisen ilmatilan aloitteessa ja sitten nämä ilmatilalohkot Cesar ja ilmaliikennepalvelun tarjoajat ovat ikään kuin rakennepalikoita tässä, mutta tuo suorituskyky on kaikista tärkein kysymys koko ilmatilaa lainsäädännössä ja siksi sitä täytyy jatkuvasti valvoa. Kiitos. Pieni lisäys vielä puheenvuorooni. Mitä usein aloitteisiin tulee, jota voitaisiin pohtia? Yksi viimeisimpiä esimerkkejä tästä oli se, miten voitaisiin suoritustavoitteista tehdä sitovia. Tällä hetkellä SES-lainsäädäntö ei sido jäsenvaltioita. Se lainsäädäntö, joka koskee yhtenäistä Euroopasta ilmatilakomissio, voi tehdä kommentteja ja pyytää jäsenvaltioita uudistavat tavoitteitaan, mutta mikä jäsenvaltiot eivät halua tehdä mitään, niin kuin kolme suur- suurta maata käytännössä on toiminut, niin valta siirtyy komissiolle. Kuinka sitten suunnitustavoitteista pitäisi, tai voitaisiin tehdä sitovia? Tämä on yksi kysymys, mitä voitaisiin ehkä pohtia. Right, George, right. Olet oikeassa, George, mutta olen myöskin sitä mieltä, että minun kokemukseni neuvoston kanssa on se, että on ihan sama, tehdäänkö sitä sitovaa vai ei. He kuitenkin kulkevat omaa tietänsä. Erittäin hyvä kysymys. Herra Griffiths, herätitte mielessäni toisen kysymyksen. Miksi lentoyhtiöt eivät suostu hyväksymään näitä vaihtoehtoisia reittejä? Um, my... Uskoakseni te tuhoatte minun Limassolin puheeni, koska te esititte kysymyksiä, joita aion käsitellä siellä. Limassolissa aion osoittaa, että Amsterdamin ja Milanon väliset palveluntarjoajat tarjoajat tai, tai Amsterdamista Milano lentävä lento kulkee ympäri, ämpäri Eurooppaa ennen kuin se siir, päätyy Milanoon. Se mutkittelee. Joillakin lentokentillä ei välttämättä ole sellaista softaa käytössä, joka nopeammin havaitsisi tällaiset ongelmat, taikka lentojen suunnittelu ohjelmat tai suunnitelmat ovat houkuttelevia Eurocontrolin kannalta. Yhteys kaikkien elementtien välillä tässä paketissa pitäisi hoitaa siten, että suorituskyky paranee, olipa sitten kyse ilmatilohkoista tai muusta. Ja myöskin verkonhaltijoiden pitäisi tiedotuksella varmistaa, että lentoliikenteen harjoittaa tietoisia näistä reiteistä – ja komissio voi pohtia muitakin toimia, joilla voitaisiin varmistaa se, että verkon hartiolla on oikeus ja mahdollisuus ehdottaa lentoyhtiöille tiettyjä reittejä esimerkiksi. My only other question, no... Ainoa jäljelle jäävä kysymys on, miten te roolissanne, onko teillä yhteyksiä Yhdysvaltoihin NextGeniin? There's an EU-US performance uh, system which... Niin on olemassa unionin ja Yhdysvaltain suorituskykyjärjestelmä, se kuuluu tähän omaan järjestelmäämme jo. Me siis tiedämme suurin piirtein, mitä he tekevät. Meillä on samat vastuut ja Eurocontrol yrittää nimenomaan hallinnoida tätä ja ensi vuonna me pyrimme tähän lainsäädäntöön uudelleen puuttumaan ja sitten katsomaan, minkälaisia eroja näiden kahden järjestelmän välillä on no mitä yhdysvaltalaiset tästä ajattelevat, niin no se on asia erikseen. Onko muuta muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin haluaisin kiittää teitä molempia siitä, että tulitte kokoukseemme ja toivottavasti näen teidät äh, tämänhetkisissä tehtävissänne lähitulevaisuudessa ja komissio voisi kirjata tämän ylös. Haluaisin kiittää teitä mielenkiintoista keskustelusta ja ehkä Limassolissa ehtisimme jopa Oluselle, koska kuten kuulitte, niin minä ehkä tarvitsen jonkinlaista suojaa Limassolissa. Suurkiitokset, kiitos. Niin kollegat, minulla ei ole mitään kohdassa muut asiat. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, että seuraava kokous pidetään maanantaina 5. marraskuuta kello 15 Brysselissä. Ja tietenkin suuri lentokenttäpaketti äänestään tuossa kokouksessa. Eli haluaisin kiittää osallistumisesta. Kiitokset myöskin tulkeille ja kokous on päättynyt.